Euroopan parlamentti oli kokoontunut täysistuntoon. Äh, vuosi sitten tapahtui hirveitä ja muistamme suurella äh, liikutuksella tätä iskua, terroristi-iskua äh, vuosi sitten. Antonio Megalizzi, italialainen journalisti, oli silloin Strasbourgissa ja hän silloin käsitteli parlamentin tekemää työtä. Bartosz Piotr Oran, miesti, strasburgilainen, puolalaista syntyperää, Kamal Nakband. Hän oli autokorjaaja, strasburilainen ja hänen taustansa oli Afganistanissa. Pascal Verdun, eläkeläinen, Bong Samarn, taimalainen turisti. Terrorismi ei valitse kansallisuuden mukaan eikä katso sitä, mitä uskontokuntaa uhrit ovat. Terrorismi koskee koko yhteiskuntaamme. Se kauhu ja hirmu, jota terroristit edustavat, vaativat meiltä yhtenäisyyttä ja niiden periaatteiden kunnioittamista, joille Euroopan unioni perustuu. Me osoitamme solidaarisuutta ja kunnioitusta kaikille niille uhreille, jotka ovat menehtyneet, uhrien omaisille, eh, koko Ranskan kansalle ja strasburilaisille. Ehdotan, että vietämme minuutin hiljaisen hetken heidän kunniakseen. Merci. Apriamo i nostri lavori. Ha chiesto... Aloitetaan istunto. Dita Charantsova on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puhemies. Aion puhua tsekkiä. Herra puhemies, hyvät kollegat, Ennen kuin tämän päivän istunto alkaa, salkaa minun muistuttaa eilisistä traagisista tapahtumista ja niiden uhreista Tsekin tasavallassa. Kuusi maanmiestäni kuoli, kun Ostravan kaupungissa yliopiston sairaalassa oli liikkeellä ampuja. Kysymys oli viettomista ihmisistä, jotka eivät koskaan palaa perheidensä luokse takaisin. Tällaista olisi mutta koskaan tapahtua. Jaan surun, jota omaiset kokevat, ja pyydän teitä myös ilmaisemaan meidän suruvalittelumme. Honorevole Kiitoksia varapuhemies Sarantsova. Edustaja Elena Litsi. Hyvää päivää, puhemies, hyvät kollegat. Kiitän teitä äh, tästä äh, puheajasta, jota sain. Haluaisin muistaa erään italialaisen työtä ja muistoa. Hän oli Erasmus-ohjelman isä. Hän on siis myös meidän veljemme. Domenico Lernarduzzi kuoli viime viikolla 86-vuotiaana. Ja kuten te varmasti voitte kuvitella, hän jättää tyhjön perheeseen, jota ei voida täyttää, koska hän oli vahva mies, täynnä aloitteita, hyvää tahtoa, mutta hän jättää tämän Euroopan yhteisöön myös suuren muiston siitä, mitä voi olla todellinen yhteinen hanke, jonka jaamme, vaikka joinain muina hetkinä meillä onkin erilaisia poliittisia näkemyksiä pyytäisin, että tässä täysistunnossa muistettaisiin äh, tätä henkilöä ehkä jossain toisessa vaiheessa, myös sopivammassa vaiheessa. Teimme sen myös työllisyysvaliokunnassa. Äh, muutkin kollegat yhtyivät tähän muisteluhetkeen. Haluaisin äh, surunvalittelumme lähettää hänen perheelleen, hänen lapsilleen, lapsen lapsilleen mm, ja haluaisin teille tänään kertoa Erasmus-ohjelman isästä ja muistaa häntä täällä tänään. Kiitoksia puhemies. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo. Euroopan parlamentin istunto, joka keskeytettiin torstaina 28. marraskuuta, jatkuu. Pöytäkirjat 28.11. kokouksesta on äh, jaettu. Jo, äh, onko niihin huomautuksia? Jos huomautuksia ei ole, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Muutamia ilmoitusasia. Sen jälkeen kun Dubravska Suitsa ja Adina Joana Vaalean ja Nikolas Smith nimettiin komission jäseniksi. Euroopan parlamentissa nämä paikat on vapautunut ensimmäinen joulukuuta 2019 lähtien. Kroatian viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että edustaja Sunkana Klava korvaa eh, Dubravska Suitsan ensimmäinen joulukuuta lähtien. Romanian vastuuviranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että Euroopan parlamenttiin on valittu George Vlad Nistor. Hän korvaa edustaja Adina Joana Valeanin toinen joulukuuta 2019 lähtien Luxemburgin viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että on valittu edustaja Mark Angel Euroopan parlamenttiin. Hän korvaa edustaja Smithin 10. Eh, joulukuuta 2019 lähtien. Toivotamme kaikki uudet kollegat tervetulleeksi. He eh, ovat Äh, Heillä on täydet oikeudet parlamentissa ja sen elimissä työjärjestyksen mukaisesti. Nyt menemme esityslistaan. Äh, lopullinen esityslistaluonnos, joka hyväksyttiin 28. marraskuuta 157 artiklan mukaan on jaettu. Onko muutospyyntöjä? Kyllä keskiviikkona vihreät ovat pyytäneet, että keskustelu komission julkilausuma Euroopan vihreän kehityksen ohjelma päättyisi päätöslauselmaan, josta äänestettäisiin tammikuun ensimmäisessä täysistunnossa. Annan edustaja Lambertsille puheenvuoron, että hän voi esitellä vihreän ryhmän ehdotuksen. Kiitos puhemies. Nyt meillä on tärkeä hetki edessämme. Uuden komission ensimmäinen teko. Tämä teko on vaikutuksiltaan suuri. Se vaikuttaa kaikkiin politiikan aloihin Euroopan unionissa. Olen tyytyväinen, että komissio on valinnut toimia täällä Euroopan parlamentissa. Näin toimitaan demokratiassa ja katson, että olisi hyvä, että meidän parlamenttimme vastaisi tähän komission tekstiin myös huomattavalla tekstillä, eli siis päätöslauselmalla. Siinä esitettäisiin se visio, joka Euroopan parlamentilla on niistä ehdotuksista, joita komissio nyt esittää. Totta kai meillä on mahdollisuus ottaa kantaa jokaiseen lainsäädäntöaloitteeseen, jotka komissiolta tulee. Se on itsestään selvää, mutta on tärkeää, että voimme esittää myös kokonaisnäkemyksen tästä kokonaisehdotuksesta. Näin ollen meillä olisi sitten tämä päätöslauselma tammikuun ensimmäisessä istunnossa. Eh, Kiitoksia. Onko puheenvuoro tätä vastaan? Vastustaako kukaan? Sitten äänestämme tästä ehdotuksesta kättä nostamalla. Kuka kannattaa edustaja Lambertsin ehdotusta? Kuka vastustaa? Tyhjää? Hyväksytty. Joten keskustelun päättyy päätöslauselmaan josta äänestetään tammikuun ensimmäisessä täysistunnossa. Ja esityslista on näin hyväksytty. Ja nyt menemme komission julkilausumaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Annan puheenvuoron äh, komission puheenjohtajalle von der Leyenille ja kiitän häntä siitä, että hän on täällä tänään. Hän alustaa tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Kaksi viikkoa sitten tein tälle parlamentille lupauksen. Lupasin, että komissio ei haaskaa aikaa. Ja nyt äh, niukat kaksi viikkoa myöhemmin olemme täällä edessänne ja teemme ehdotuksen äh, vihreästä eurooppalaisesta äh, vihreän kehityksen ohjelmasta. Kyseessä ovat päättäväiset toimet ilmastonmuutosta vastaan eurooppalaiset antoivat äänensä kuulua sekä vaaliuurnilla että myös kaduilla. Heidän takiaan me täällä olemme tänään. Heidän takiaan me esittelemme tämän vihreän kehityksen ohjelman ja sen takia se on näin kunnianhimoinen. Me sanomme heille, että me olemme kuulleet teitä, hyvät kansalaiset. Me olemme kuulleet viestinne selkeästi ja kovalla äänellä ja tässä on meidän vastauksemme. Arvoisat parlamentin jäsenet, heinäkuussa heti nimittämiseni jälkeen asetin ilmastotoimet poliittisen ohjelmani keskiöön. Teidän äänillänne hyväksyitte tämän ohjelman. Lupasin teille, että te olette keskeisessä roolissa seuraavissa vaiheissa. Nyt Frans ja minä ja koko kollegio esittelemme teille ja Euroopan kansalaisille ajatuksemme tästä vihreän kehityksen ohjelmasta – me olemme myös täällä, koska nyt me tarvitsemme teitä. Tämä ehdotushan ei ole mikään määränpää, vaan se on yhteisen tien alkupiste. Me pääsemme eteenpäin vain teidän tuellanne. Arvoisat jäsenet, Me emme puhu pelkästään meidän näkemyksestämme hiilineutraaliksi mantereeksi, vaan kyse on etenemissuunnitelmaksi, jotta pääsemme Euroopassa eteenpäin kohti vuotta 2030. Vaaditaan yli sukupolven aika, jotta tavoitteisiin päästään. Me tiedämme, että etenemissuunnitelman on kehityttävä ja muututtava vuosien mittaan Kyse on kyllä pitkästä ja kuoppaisesta tiestä, näin varmasti on, mutta meidän tehtävämme on nyt määritellä tahti. Meidän tehtävämme on toimia niin, että ketään ei jätetä jälkeen. Uskomme, että tämä onnistuu, kunhan olemme päättäväisiä ja pyrimme tämän planeetan parhaaseen, jotta kaikki elämä siellä säilyy. Niin monet eurooppalaiset kaupungit ja yritykset näyttävät meille jo tietä. Viime perjantaina 44 suurinta eurooppalaista sijoittajaa, jotka edustavat kuuden miljardin äh, omaisuuseriä, vaativat, että Euroopassa mahdollisimman nopeasti hyväksytään ilmastolaki, jotta pääsemme ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. He haluavat tällaisen lain. He sanoivat, että näin he saavat sitä luottamusta, jota vaaditaan, että voidaan tehdä äh, investointeja. Kyse on tilivelvollisuudesta ja luottamuksesta. Kyse on aivan oleellisen tärkeästä rakennuspalikasta vihreän kehityksen ohjelmasta. Saamme vuonna 2020 Euroopan ensimmäisen ilmastolain. Siinä määritellään selkeät säännöt, jotta sijoittajat, innovoijat voivat pitkällä aikavälillä suunnitella sijoituksiaan. Siirrymme ilmastoneutraaliuteen ja näin toimimme luotettavasti ja ennakoitavasti. Ensi kesänä teemme, esittelemme suunnitelmamme ilmastopäästöjen leikkaamiseksi. Päätöksemme vuodesta 2030 ei tietenkään pysy muuttumattomana, vaan siihen liittyy myös vaikutusarvio jotta voimme ymmärtää paremmin, missä pitää olla rohkea ja toisaalta se, missä pitää olla hieman varovaisempi. Haluamme olla mahdollisimman kunnianhimoisia ja haluamme toimia myös mahdollisimman realistisesti. Kaikki tämä on sitten valmiina ennen ensi vuoden Glasgown COP26-kokousta. Eurooppa näyttää esimerkkiä ja johtaa esimerkin kautta. Me tarvitsemme monenvälisiä kunnianhimoisimpia sääntöjä koko maailmaa varten. Jokaisen mantereen on totta kai löydettävä oman, oma tiensä. Tavoitteen kuitenkin täytyy olla sama kaikille. Myönteisen muutoksen täytyy toteutua kannustimien kautta eikä esteiden kautta. Me haluamme suojella planeettaamme tarvitaan muutoksia tuotantomalleihin. Jos yritykset sijoittavat puhtaaseen teknologiaan, jos yritykset kunnioittavat ympäristöä, niin ei voi olla niin, että sitten vastassa on epäreilu saastuttajien kilpailu. Sen takia me toteutamme raja hiilisopeutusmekanismia VTOn sääntöjen puitteissa. Honorable members, Arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ei käsittele pelkästään päästöjä. Kyse on innovoinnin tehostamisesta, kyse on laadukkaasta ruuasta, modernista liikkuvuudesta. Näin luodaan uusia markkinoita ja yrityksiä eri puolille Eurooppaa. Vihreän kehityksen ohjelma on meidän uusi kasvustrategiamme – kasvustrategia, joka ei kuluta, vaan kasvustrategia, joka antaa enemmän takaisin kuin mitä se vie pois. Kasvustrategia, joka huolehtii paremmin. Yritykset eri puolella mannertamme ovat jo omaksuneet eh, vihreän eh, strategian ja tehneet siitä liiketoimintamahdollisuuksia. Jotkut muuttavat jätteet esimerkiksi huonekaluiksi. Viljelijät käyttävät tietoja satelliiteista ja sopeutuvat näin ilmastonmuutokseen. Meillä on nyt Made in Europe-akkuja. Vihdoin ja viimein tämä alkaa toteutua. Meidän on investoitava Euroopan investointipotentiaaliin. 70 vuotta sitten eurooppalaiset investoivat teräkseen ja hiileen – historiallisella tavalla sitten riidat sovittiin ja talous kukoisti. Nyt me sijoitamme algoritmeihin, innovointiin ja vihreän kehityksen ohjelmassa on kyse siitä, että planeetta ja kehitys sovitetaan yhteen. Sovitamme yhteen sen, miten me kulutamme ja miten me tuotamme ja kunnioitamme sitä ympäristöä, jossa me elämme. Se on eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelman keskiössä. Arvoisat jäsenet, tasan vuosi sitten Katowicen kaupungissa järjestettiin COP24 ilmastokokous. Yli sadan vuoden ajan kaupunki oli ollut hiilikeskus ja sitten siitä tuli ilmastotoimien keskuspaikka. Valtuuskunnat ympäri maailman äh, tulivat paikalle ja nyt paikalla on konserttisaleja, konferenssikeskuksia. Äh, ei tämä muutos äh, kädenkäänteessä toteutunut, eikä se tietenkään tapahtunut tuskitta. Vihreän kehityksen ohjelmakaan ei tapahdu kädenkäänteessä. Se on totta kai vaativa, mutta se on kuitenkin oikea toimenpide. Aivan niin kuin Katowicessa siirtymä tarjoaa meille parempia uusia työpaikkoja ja vähemmän saastuneita kaupunkeja, korkealaatuisempaa elämänlaatua eurooppalaisille. Mutta tämä siirtymä vaatii myös aikaa, tukea ja solidaarisuutta. Näistä syistä heti ensi vuoden alussa – ehdotamme oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia. Siinä yhdistyy julkinen ja yksityinen rahoitus. Investointipankki vivuttaa tätä rahastoa ja tarkoitus on päästä sadaan miljardiin investoinneissa seuraavan seitsemän vuoden aikana. Se on ikään kuin ponnahduslauta niille alueille ja aloille, joiden on vielä kirittävä. Kaikki Euroopassa voivat olla mukana tässä muutoksessa. Siirtymässä emme puhu pelkästään suurista teollisuuden aloista. Kyse on mahdollisuudesta myös viljelijöille aina Lapista Italian eteläkärkeen saakka. Nuoret viljelijät ovat uudelleen löytämässä uusia satokasveja ja tuovat uutta, uutta elämää maaseudulle. Mm-hmm. Vihreän kehityksen ohjelma on heidänkin puolellaan. Ohjelma huolehtii siitä uskomattomasta luonnon perinnöstä, joka meillä Euroopassa on. Se auttaa myös luonnon monimuotoisuutta ja luo sinistä taloutta, meritaloutta. Me olemme instituutioissa, jotka ovat eurooppalaisten palveluksessa. Meidän on myös tehtävä niin kuin olemme luvanneet. Puhe ei riitä. On otettava opiksi siitä, mitä tämä tarkoittaa käytännön elämässä. Miten voimme toteuttaa kestävyyttä, mitä se tarkoittaa rakennusteknisesti, jätehuollon suhteen, matkustamisen osalta, paperin käytön osalta ja niin edelleen. Tänään kollegiossa asetimme itsellemme tavoitteen, jotta olisimme ilmastoneutraaleita komissiona vuonna 2030 mennessä ja kehotan nyt neuvostoa ja parlamenttia toimimaan samalla tavalla. Tämä on haaste, mutta tässä me onnistumme yhdessä. Tukekaamme aktiivista kan- kansalaisuutta ja ruohonjuuritason toimintaa. Me voimme tehdä yhteistyötä opettajien, kouluttajien kanssa. Lapset eivät ole pelkästään passiivisia sivustaseuraajia, vaan he ovat aktiivisia toimijoita. Ilmastosopimus toimii heidän hyväkseen ja heidän tuellaan. Ja kaikki ne, jotka ovat valmiita olemaan osana tässä toimessa. Arvoisat parlamentin jäsenet, koko manner tarvitaan tähän työhön mukaan. Pienten kaupunkien kunnanjohtajat, suurten kaupunkien kunnanjohtajat, kaikki instituutiot Euroopan tasolla. Jokainen komissioni jäsen on mukana tässä työssä. Jokainen jäsenvaltio, jokainen valiokunta tässä parlamentissa on työssä mukana. Mikään ei onnistu ilman teidän tukeanne. Me tarvitsemme kunnianhimoista lainsäädäntöä, seitsemän vuoden budjetin, joka nousee haasteen vaatimalle tasolle. Nyt esittelemme parlamentissa äh, vihreän kehityksen ohjelman. Huomenna neuvostossa esittelemme sen johtajille ja myöhemmin viikon varrella äh, Frans Timmermans esittelee sen COP25 Madridissa. Tässä me teemme kaikki yhteistyötä. Arvoisat jäsenet, jotkut sanovat, että tämän muutoksen hinta on liian kallis. Ei pidä koskaan unohtaa sitä, kuinka paljon tulisi maksamaan se, että emme toimisi. It is rising by the year. Hinta nousee vuosi vuodelta. Tulvakustannukset maksavat kansalaisille yli 5 miljardia joka vuosi. Joka vuosi talous häviää lähestulkoon 10 miljardia kuivuuden takia ja viljelijät joutuvat maksamaan tässä kaikesta kalleimman hinnan. Tämä on vasta alkua. Kaikki tämä ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Me voimme myös vastustaa tätä kehitystä. Nyt on jo korkea aika toimia, mutta ei ole vielä liian myöhäistä. Meillä on nyt etenemissuunnitelma ja me teemme näistä siirtymäkustannuksista täysin kestäviä. Monet eurooppalaiset ovat jo ryhtyneet toimeen. Vain vuosi sitten kukaan ei olisi kuvitellutkaan, että miljoonat lähtisivät osoittamaan mieltään ilmaston hyväksi. Kansalaiset valitsevat vihreän energian, tieteilijät kehittelevät tulevaa energiaa. Perheet luopuvat muovin käytöstä ja valitsevat paikallista ruokaa. Eurooppalaisen kehityksen, vihreän kehityksen ohjelma on heitä varten. Se on kunnianhimoinen, se on suunniteltu olemaan oikeudenmukainen, se on tehty Euroopassa, made in Europe, jotta voimme johtaa, näyttää tietä ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Eurooppa on aina tarjonnut parastaan silloin, kun olemme tehneet yhteistyötä. Me tarjoamme parastamme, kun olemme rohkeita ja tavoitetaso on korkealla. Vihreän kehityksen ohjelmassa me todellakin nostamme tavoitetason korkealle. Eurooppalaiset vaativat meiltä muutosta. Nyt on meidän tehtävämme vastata heidän vaatimuksensa. Kiitos. Grazie, grazie president. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kuulemme poliittisia ryhmiä. Euroopan kansanpuolueesta edustaja De Lange, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. Pre- Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja ja hyvä puhemies ja hyvä varapuheenjohtaja siitä, että te äh, tänään esittelette vihreän äh, kehityksen ohjelman visiot ja Euroopan kansanpuolueelle meidän motivaatiamme on aivan selvä. Me uskomme, että me emme omista tätä planeettaa, me ainoastaan huolehdimme siitä seuraaville sukupolville ja siksi meillä on moraalinen velvoite suojella sitä. Ja se, mistä me keskustelemme tänään, se ei ole pelkästään sopimusta ja ohjelmaa, vaan se on lupaus, jonka teemme lapsillemme ja lapsen lapsillemme. Ja aikaisemmin puhuttiin tällaisesta ihminen mm, astuu kuun maa kamaralle hetkestä. Se on totta. Tämä vaatii hyvin paljon rohkeutta, mutta meidän on toimittava toimittava, koska olemme ehkä viimeinen sukupolvi, jonka voi vielä toimia. Meillä on enää muutamia vuosikymmeniä jäljellä. Ja Euroopan kansanpuolueelle on myös aivan selvää, että ihmistä ei lähetetä kuuhun vain kieltämällä asioita, lisäämällä veroja ja sanomalla ihmisille, mitä heidän pitää tehdä tai mitä he eivät enää voi tehdä. Me teemme sen tuomalla parhaimmat ja fiksuimmat yhteen. Me tarvitsemme uraa uurtavaa tutkimusta, älykkäitä ja puhtainta teollisuutta, joka luo työpaikkoja. Mm, annetaan Euroopan olla se manner, jossa kehitetään vaihtoehtoisia äh, lentopolttoaineita ja kehitetään samalla myös äh, rautatieverkostoa lyhyille matkoille. Äh, luodaan täällä alhaisen hiilen terästä. Me emme ehkä Euroopan kansanpuolueessa ole ilmastotaistelijoita, mutta olemme ilmastonörttejä. Ja äh, toiseksi teemme sen sillä tavoin, että me jätä ketään jälkeen. Taakka ei esimerkiksi saa asettaa niiden harteille, jotka äm, äh, eivät sitä pysty kantamaan. Ihmiset ovat tästä huolissaan. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä viljelijöiden ja mm, metsänomistajien kanssa, äh, kolme neljäsosaa Euroopan alueesta on maatalousmaata ja metsiä. Heitä pidetään nyt vihollisina sen sijaan kuin osana ratkaisua. Meidän on autettava heitä varmistamalla heille reilu hinta heidän tuotteilleen ja tasa-arvoinen pelikenttä kansainvälisesti. Ja kolmanneksi teemme sen olemalla johdonmukaisia ja yhdenmukaisia Euroopan kansanpuolueelle äh, kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja älykäs teollisuuspolitiikka kulkevat käsi kädessä mm vihreän kehityksen ohjelma ilman ohjelmaa teollisuudellemme ei tuo sitä muutosta, jota haluamme. Ja lisäksi me tarvitsemme tasa-arvoista pelikenttää globaalisti. Meidän on varmistettava, että muut maailmankolkat joko pelaavat samoin säännöin tai sitten niillä ei ole pääsyä Euroopan markkinoille ilman esteitä. Me olemme nyt samaa mieltä yhteisestä tavoitteestamme. Kunnianhimo on meillä kaikilla, mutta työ on vasta alussa. Se tulee olemaan haastavaa työtä. Me tarvitsemme sekä visiota että käytännöllistä strategiaa ja Euroopan kansanpuolue pystyy siihen ja haluaa sen tehdä. Kiitoksia oikein paljon. Grazie, presidente. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenjohtaja Garcia Perez. Rodriguez siis, eh, sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Kiitos puhemies, rouva puheenjohtaja. Tänään meillä on tilaisuus käynnistää uusi aika Euroopalle ja planeetallemme. Välittömästi vaalikauden jälkeen komissio lähtien liikkeelle erilaisesta työstä, jota Timmermans on tehnyt, esittelemme jotakin muuta kuin pelkän ehdotuksen. Se, mitä meille esitään, on uusi kasvun malli, jonka tavoitteena on muuttaa Euroopan unioni yhteiskunnaksi, joka on oikeudenmukaisemmaksi ja joka pystyy antamaan vastauksen ilmastonmuutoksen haasteisiin. Marraskuun aikana tämä parlamentti julisti ilmastokriisin. Meille sosiaalidemokraateille kysymys ei ole pelkästään iskulauseista, kysymys on siitä, että on kysymys tilanteesta, joka vaatii erityisiä ja poikkeuksellisia toimenpiteitä. Vihreän ohjelma merkitsee sitä, että on tie, jota täytyy kulkea muutoksen aikaansaamiseksi. Tämä merkitsee täydellistä paradigman muutosta niin, että luovutaan fossiilista polttoaineista ja saavutetaan Eurooppa, joka on ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oikeudenmukaista siirtymistä ja tarvitaan kolme pilaria. Ensinnäkin tarvitaan pilari, joka on vihreä, jonka kautta pannaan toimeen 2003 agenda, joka on YKlta, ja samoin myöskin kestävän kehityksen tavoitteet. Tässä mielessä pidämme myönteisesti arvossa sitä, että ehdotus vastaa meidän vanhaa tavoitettamme yhdistää kestävän kehityksen tavoitteet osaksi Euroopan talouden ohjausjaksoa. Puhun tästä vihreästä pilasta myös siksi, että sisältää myöskin ilmastotavoitteet, jotka ovat selkeitä, jonka pyritään ilmastoneutraaliuteen. Toinen pilari on punainen pilari sosiaalinen ulottuvuus, joka on tässä vihreän kehityksen ohjelmassa. Vihreän kehityksen ohjelmassa tarvitaan myöskin todellinen sosiaalinen ulottuvuus. Vain tätä kautta voimme, tämä on saavutettava vain kun on voimakas sosiaalinen pilari, joka mahdollistaa sen, että voimme muuttaa kansantaloutemme ja joka takaa sen, että kukaan ei jää jälkeen ne ihmisryhmät ovat heikommassa asemassa, eivät saa olla niitä, joita pahiten vaikuttaa ilmastonmuutos. Ja kolmas pilari on rahoituspilari. Tuo pilari määrittää tämän vihreän kehitysohjelman menestyksekkyyden jos halutaan säyttää tavoitteet, tarvitaan 200 70 miljardin lisässä investointeja Me tarvitsemme sellaiset rahoituspuitteet, joissa on 1,3 BKT-osuus ja tarvitaan oikeudenmukaista verotusta, jolla kautta pyritään myöskin vähettämään eh, hiilipäästöjä. Euroopan unioni ei voi taistella yksin ilmastonmuutosta vastaan. Meidän kauppapolitiikkamme täytyy antaa tilaisuus edistää meidän standardeja, jotka liittyvät työhön, sosiaalisiin kysymyksiin ja ympäristöön. Tänään me lähetämme selkeän viestin, joka liittyy niiden tavoitteiden täyttämiseen ja odotusten täyttämiseen, jota on miljoonilla ihmisillä, jotka menevät kadille ja vaativat taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Nämä miljoonat ihmiset ovat valmistautuneet taistelemaan tätä vastaan. Me sosiaalidemokraatit olemme myöskin valmistautuneet tähän muutokseen meidän johtajamme ja muut poliittiset voimat, meidän täytyy todellakin valmistautua tähän. Kaikkien täytyy olla valmiina tähän. Nyt on aika toimia. Grazie per il gruppo... Kiitoksia Renew Europe ryhmästä puheenjohtaja Cholos. Madame puhemies, hyvä puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Vihreän kehityksen ohjelma on alku prosessille, että Eurooppa tulee, menee oikealle tiellä ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta menestymme siinä ainoassaan, jos teemme tästä haasteesta mahdollisuuden kansalaisillemme ja taloudellemme. Jos kuljemme tätä tietä, Renew Europe tulee olemaan luotettava, mutta myös vaativa kumppani. Me johdimme julistusta ilmastohätätilasta ja halusimme, että vihreän kehityksen ohjelma on asialistan kärjessä. Jos haluamme, että se luo meille mahdollisuuksia, me emme saa lisätä byrokratiaa. Vihreän kehityksen ohjelma ei saa luoda lisää byrokratiaa, vaan uudenlaista yhteiskunnallista dynamiikkaa. Meidän on edettävä nopeasti, mutta meidän on myös osallistuva laajaan keskusteluun ympäri Eurooppaa ja saatava liikkeelle tämän hankkeen ympärillä. Ensinnäkin meidän meidän on asetettava kunnianhimon taso tulevassa ilmastolaissamme ja asettava vaikutusten standardiksi. Toiseksi siirtymä kohti hiilineutraalia taloutta on haaste monille talouden aloille ja työntekijöille. Se vaatii valtaisesti investointeja, luovuutta ja solidaarisuutta ihmisten ja alojen kanssa, joiden on tehtävä suurin muutos. Kolmanneksi tarvitaan kahden uudenlaista lähestymistapaa vihreään digitalisointiin. Digitaaliset teknologiat ovat ainutlaatuisia, ne pystyvät toimimaan tehokkaina välineinä ilmastonmuutoksen sopeutumisessa ja sen lieventämisessä. Neljänneksi emme saa vastustaa perinteisiä politiikkoja ja uusia prioriteetteja, asettaa niitä vastakkain, vaan modernisoida välineitämme. Yhteinen maatalouspolitiikka voi auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Vihreän kehityksen ohjelma ohjelmaan integroitava olemassa olevia politiikan uudistuksia Tämä, mikä meillä on edessämme, on sukupolven haaste, mutta tämä tie voi olla mahdollisuus uusiutumiselle. Haastavin työ ei ole ainoastaan kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen, vaan käytännönläheisten ratkaisujen löytäminen. Ja Renew Europe tulee olemaan sitoutunut aktiiviseen toimintaan. Kiitoksia. Sitten puheenjohtaja Lambert vihreästä ryhmästä. Hyvät kollegat, me olemme iloisia siitä, että uusi komissio on tehnyt ympäristökysymyksestä tämän lainsäädäntökauden keskeisen kysymyksen ja nyt ensimmäinen poliittinen teko on julistaa tämä vihreän kehityksen ohjelma. On ymmärrettävää, että kymmenen päivää virkanastumisen jälkeen tämä suunnitelma on vasta suunnitelma. Täytyy katsoa, miten tämä hyvien aikomusten luettelo sitten toteutuu. Meille neljä kriteeriä määrittelee, missä määrin tämä Green Deal toteutuu. Ensinnäkin täytyy varmistaa, että Euroopan unioni kantaa vastuunsa, kun taistelemme ilmastonmuutosta vastaan, jotta lämpötila ei nouse enempää kuin yksi ja puoli astetta. Me emme ole pitäneet kiinni sitoumuksestamme. Meidän täytyy korjata kurssia sadan päivän aikana meidän täytyy sitoutua vähentämään päästöjä 65 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Sään eri ääriilmiöt osoittavat, miten ihmiskunta on ylittänyt planeetan rajat. Meidän täytyy huolehtia biodiversiteetistä, saastumisesta maapallolla, resurssien liikakäytöstä. Tästä koko elämä on riippuvaista. Toiseksi, jotta siirtymä onnistuu, niin tarvitaan solidaarisuutta. Täytyy toimia käsi kädessä niin, että epä- eriarvoisuutta taloudessa ja sosiaalisesti vähennetään. On itsestään selvää, että täytyy tuottaa ja kuluttaa kestävällä tavalla. Se on tietenkin kalliimpaa. Ihmiset kokevat köyhyyttä, prekariteettia. Tätä emme voi hyväksyä. Keltaliivit muistuttivat tästä aivan oikeutetusti. Jos siirtymä tuokin työpaikkoja, niin kyllä se myös niitä kadottaa, tuhoaa. Tarvitaan kaikkien solidaarisuutta. Tästä riippuu nimenomaan tämä siirtymäkausi. Ei voi olla niin, että korvataan sitten osakkeen omistajille heidän kokemansa tappiot silloin, jos he käyttävät fossiilisia energianlähteitä. Me tarvitsemme äh, syvällisyyttä, verotuksen muutosta niin, että ne, jotka ovat fossiilisesta ajasta hyötyneet, ovat niitä, jotka joutuvat suurimman osan laskusta maksamaan tässä siirtymässä. Kolmanneksi, Green Deal vaatii kaiken julkisen politiikan johdonmukaisuutta. Mitä järkeä olisi siinä, että osa unionin budjetista käytettäisiin ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, jos toisaalta taas pahennettaisiin tilannetta? Saman tapaan Green Deal vaatii syvällistä yhteisen maatalouspolitiikan suuntausta. Nythän siinä pyritään tyydyttämään maailmanmarkkinoita. Ja sitten unionilla on vapaakauppastrategia, se lisää vain maailmanlaajuista kauppavaihtoa ja tämä on aivan järjetöntä. Teidän hankkeenne, komission puheenjohtaja, nostaa tämän kysymyksen esille, mutta selkeällä tavalla ei vielä ratkaisuja ole esitetty. Ja Green Deal ei onnistu, jos me emme äh, saa saamaan, onnistu saamaan rahoitusta yhteiskunnan hyötykäyttöön rahoitusala on toiminut jo DNAltaan äh, saalistusmaisesti. Kriisi tämän osoittaa. Ja tällä hetkellä yleinen äh, ilmapiiri äh, menee pikemminkin rahoitusalan sääntelyn vapauttamisen suuntaan. Tämä on aivan vastuutonta. Tieteilijät ensimmäistä kertaa 60 vuotta sitten totesivat yhteyden ihmisten toiminnan ja mm, sään ääriilmiöiden välillä. Sitten Rooman klubi totesi puoli vuosisataa sitten maailman taloudelliset rajat ja Riossa Jacques Chirac totesi, että yhteinen talomme palaa. Sitten järjestettiin YK ensimmäinen ilmastokokous yli 20 vuotta sitten ja meidän hiilidioksidipäästömme edelleenkin, edelleenkin vain lisääntyvät, kasvavat. Resurssit on käytetty loppuun ja biodiversiteetti tuhotaan. Nyt koko planeetta kärsii. Tämä eurooppalainen elämäntapa, jota haluaisitte edistää, vaatisi neljä planeettaa. Meillä on vain yksi planeetta, olemme siitä riippuvaisia, jotta pysymme hengissä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Sardone identiteetti- ja demokratiaryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Sen sijaan, minä olen uusi täällä, mutta olisi koskaan nyt kuvitellut, että saan asiakirjat vasta kun tulen tänne saliin ja sitten meidän on keskusteltava niistä, koska että saisin edes tuntia ennen, että voisin lukea nämä pari sivua. Ilmeisesti demokratia täällä on sellaista on vähän hankala antaa oppositiolle asiakirjat, joista sitten keskustellaan. Minä kuulin 50 askeleesta vuoteen 2050 mennessä tällainen u- unelmakirja, että että saavutetaan nämä tavoitteet 2050 mennessä. Mutta oletteko ajatelleet, että tämän asian taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia? Minä ymmärrän, että komission täytyy saada vähän tällainen ö, muodikas kuva itsestään tehdä, koska ei teitä nyt oikein rakasteta, mutta että tällaisia mottoja ö, ollaan ja, tai yritetään olla ö, Greta-mainen, niin ei siitä ole hyötyä. Mm. Sitten puhutaan laadukkaista elintarvikkeista. Mitä sillä tarkoitetaan sitä, mitä näemme tämän Nutriscorin kautta, tai tämä tunisialainen öljy tai afrikkalaiset appelsiinit eurooppalaisilta valtioilta pyydetään erilaisia standardeja, niitä vaaditaan, ja sitten tehdään kauppasopimuksia sellaisten maiden kanssa, joilla tällaisia standardeja ei ole. Sama koskee muovia. Puhutte jatkuvasti äh, muovivapaudesta ja sitten teette kauppasopimuksia maiden kanssa, jossa äh, saastumista tapahtuu ihan päivittäin. Olen kuullut Euroopassa valmistetuista akuista, mutta tiedättekö, että tänä päivänä 70 prosenttia kaikista kaikista maailman akuista tehdään Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Minä kuulin, että nyt halutaan terästeollisuudessa vähentää hiiliriippuvuutta ja siirtyä sähköiseen talouteen. Ehkäpä joku täällä nyt sitten haluaa muuttaa tuotantomallinsa kaikkien veronmaksajien kustannuksella täällä Euroopassa. En tiedä, onko tämä epäilys iskenyt vain meihin, mutta minusta tämä on aika itsestään selvää. Sitten puhuitte 100 miljardin investoinnista seitsemän, se, se, seuraavan seitsemän vuoden aikana, mutta sitten katsoitte jokaista pilkkua jäsenvaltioiden budjetissa, kun heidän täytyy järjestää asiansa. Minä sanon tämän, koska tulen Italiasta, mutta tämä koskee kaikkia maita. Ja sitten viimeiseksi kuulostaa siltä, että täällä puhutaan toiseen kerran Junckerin suunnitelmasta. Hän puhui tästä kerrannaisvaikutuksesta, eh, että pistetään ohjelman yksi euro ja sitten 1500 eh, kertaisesti se saadaan takaisin. Eh, näin ei kuitenkaan ollut. Teidän pitäisi katsoa asioita silmiin ja mennä pidemmälle kuin ne iskulauseet, joilla puheenne täytätte. ECR-ryhmästä e puheenjohtaja Legutko, olkaa hyvä. Uh, Mr. President, mä... Puhemies, rouva puheenjohtaja, rouva varapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Kolme asiaa. Ensinnäkin me tarvitsemme nyt poikkeut, sen todemme, että on poikkeuksellinen tilanne. Olen puhuneet siitä, mitä muutoksia on tapahtumassa ilmaston osalta, puhuneet myöskin energiatavoitteiden muuttamisesta. Ja kymmenessä päivässä virkaanastumisen jälkeen ennen kuin on syntynyt ilmastosopimusta tai on pantu toiminnostosopimuksia, tämä on kunnianhimoinen, mutta tämä ei ole kuitenkaan varovainen toimi. Toiseksi, ECRS olimme toivoneet, että uusi komissio olisi varovaisempi kuin edellinen komissio, että se tekisi yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja toimisi perustamisen puitteissa artikla 15 perussopimuksessa selkeästi määrittää, että Eurooppa-neuvosto määrittää EUn politiikkojen poliittiset tavoitteet ja neuvosto kokoontuu huomenna keskustelemaan EUn pitkän tähtäyksen ilmastopolitiikasta. Niinpä kysynkin, miksi me olemme täällä tänään? Pyrkikö komissio nyt kaapaamaan aloitteen pois jäsenvaltioilta? Jos me katsomme taaksepäin, vuonna 2013 Eurooppa-neuvosto yksimielisesti sopi, että 2030 tavoitteet tarjoaisivat hyvän kompromissin hyvin pitkällisten ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Ja nyt tämän päivän otsikko, että tähdätään ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, sen olisi noudattaa samaa linjaa. Jäsenvaltioiden hallitusten ei tulisi joutua sivuraiteille silloin, kun on kysymys näin perustavanlaatuisesta asiasta. Ja sitten kolmas kohta, rouva puheenjohtaja. Viime kuukausina olemme niin moneen otteeseen kuulleet vihreästä aallosta, joka pyyhkii läpi Euroopan, mutta oletteko huomannut, että kun tuo saavuttaa Itämeren, ja kulkee alas tonavaa pitkin, se ei ole enää minkään sortin aalto, edes pisara, koska Keski- ja Itä-Euroopassa me näemme tämän lävitse, näemme tämän sekavan strategian, joka tarjoaa enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ovatko komission uudet ilmastotavoitteet uskottavia ja saavutettavissa, ja mitä tämä tulee aiheuttamaan teollisuudelle? Te puhuitte jonkinlaisesta paratiisista. Kukapa ei haluaisi elää paratiisissa, mutta vakuuttaako tämä miljoonat eurooppalaiset? Miten uusi komissio kymmenessä päivässä virkaan astumisestaan on pystynyt ymmärtämään täysin sen, miten perustavanlaatuisia muutoksia tämä vihreän kehityksen ohjelma aiheuttaisi. Ymmärrättekö, mitä sosiaalisia kustannuksia ja minkälaisia henkilökohtaisia tragedioita se voi aiheuttaa? ja kohta neljä, joita halusin jättää pois. Mutta lyhyesti mainitsen sen. Kysymys on kaasusta. Näemme täysin sekavan strategian tässä, koska kaasu tulee olemaan keskeinen osa hiilestä luopumiseen tulevina vuosina. Ja kuitenkin saman aikaan kielletään tulevat investoinnit kaasuun. Tämä todellakin on täysin sekavaa Lopuksi, rouva puheenjohtaja, miten me etenemme eteenpäin? Sen täytyy olla uskottavaa, sen täytyy olla saavutettavissa olevaa. Muussa tapauksessa voitte kyllä puhua ja voitte asettaa tavoitteita, mutta ne eivät joudu yhtään mihinkään, jos te ette pysty niitä saavuttamaan. Jos te pyritte tekemään sen pakolla, seuraukset voivat olla katastrofaaliset. Grazie, presidente Obri, per il... Kiitoksia puheenjohtaja Obri GUE-ryhmästä. Olkaa euh, Kiitos puhemies, arvoisa puheenjohtaja. Tämän päivän keskustelu ei ole mikä tahansa keskustelu. Me puhumme perustavanlaatuisesta haasteesta. Tämä ei ole puoluekysymys. Me tunnemme äh, tämän ilmiön ja se koskettaa koko ihmiskuntaa. Komissio esittelee meille toimintaohjelmansa, mutta tämä täytyy sanoa heti kärkeen. Kaikki ilmastoaloitteet ovat turhia, jos ei puututa ongelman juurisyihin. Talousjärjestelmään, joka johtaa ekosysteemin tuhoon ja eriarvoisuuden kasvuun. Tietyt ehdotuksistanne, esimerkiksi mm, valtion tuet, energiatehokkuus, ovat tavan oikean suuntaisia. Sitten on epäselvyyttä, sellaisia hankkeita, joita ei pystytä rahoittamaan, jotka ovat epäselviä. Strategia, toimintaohjelma, niistä nyt puhutaan, mutta lainsäädäntömuutoksia ei juurikaan olisi. Emme me planettaa pysty pelastamaan pelkällä aikeilla tietyt tavoitteet eivät käytännössä toimisi. Miten on uskottavaa energia-alalla, jos ei ole aikataulutusta päästä eroon hiilestä ja teräksestä? Ja sitten kaupan alalla, miten ympäristölausekkeet meitä auttavat, jos edelleenkin toteutetaan vapaakauppaa ja ilmasto tuhoutuu? Entäpä sitten jos ei keskustella ollenkaan yhteisestä maatalouspolitiikasta, miten suositaan luomua? julkiset yritykset rapautuvat äh, kauppasopimusten takia. Tarvitaan konkreettisia toimia kerosiiniverosta, muoviverosta, äh, lentopolttoaineverosta me emme pääse 50 prosentin eh, päästöleikkaustavoitteeseen näillä toimilla niin, että kunnioitettaisiin Pariisin tavoitetta. Ja kaikista tärkeintä meidän ryhmällämme on se, että tässä unohdetaan sosiaalinen, inhimillinen ulottuvuus siirtymässä. Te itse tunnustutte sen, että eh, prekariaatti tässä vain pahenee sitten oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ei ratkaise tätä ongelmaa. Kyse on haasteesta poliittisesti. Me emme ratkaise ilmastokriisiä kansaa vastaan niin, että kalleimman hinnan joutuu maksamaan nimenomaan kansalaiset. Näin toimitaan Ranskassa Emmanuel Macronin alaisuudessa. Meidän täytyy toimia kansalaisten kanssa heidän hyväkseen. Eurooppa tarvitsee todellista vihreää kehityksen ohjelmaa, joka on sosiaalinen ja ekologinen ja sen on oltava ennen kuulumaton sodan jälkeisessä maailmassa. Tässä on äh, GUE NGL-ryhmä vaihtoehtoinen ohjelma, jonka toimitamme tänään teille ja jonka esitämme. Tässä on konkreettisia ehdotuksia eh, kymmenen akselin ympärillä. Ensinnäkin meillä tulee olla ilmastolaki. Ilmastolain tavoitteena tulee olla eh, se, että eh, hiilidioksidipäästöjä leikataan vuoteen 2030 mennessä 70 prosentilla. Sitten investointisuunnitelma niin, että voidaan siirtyä 100 prosenttisesti uusiutuvaan energiaan vuoteen 2050 mennessä sitovat tavoitteet yritysten energiakysymyksestä. Täytyy myös käynnistää suuri energiauudistusohjelma, jotta 125 miljoonaa Eurooppaa pääsee tästä energiaköyhyydestä tarvitaan vallankumousta myös maatalouspolitiikkaan. Täytyy rohkaista uudenlaista maatalousmallia. Tarvitaan solidaarista solidariteettia ja keskuspankin on oltava myös tässä siirtymässä keskiössä meidän täytyy päästä pois tästä pakkopaidasta, jonka äh, säästöbudjetti meille aiheuttaa. Tämä on meidän vaihtoehtoinen äh, etenemissuunnitelmamme. Tätä planeetan kansat meiltä odottavat meitä odottavat äh, onnelliset päivät tulevaisuudessa. Nyt on kolme kuukautta aikaa siihen, kun Euroopan unionin strategiaa julkaistaan. Äh, parlamentin täytyy todeta, mikä on sen rooli. Ja meidän on vaadittava komissiolta muutoksia, kunnianhimon tason nostamista, jotta saamme vihdoin ja viimein aikaiseksi planeetan edun, ei järjestelmän edun. prego. Kiitoksia edustaja E5 sitoutumattomista. Olkaa hyvä yksi minuutti. Kiitos äh, puhemies. Hienoa puheenjohtaja. E, ilmastoneutraalius vuoteen 2050. Hienoja nämä kaikki tavoitteet, esimerkiksi kiertotalous, äh, metsien uudelleen istutus, mutta paljon äh, kysymyksiä on vielä. Ensinnäkin, mistä löydämme varat ympäristö- ja ilmastonmuutoksen torjumiseen, koska meille sanotaan, että 260 miljardia euroa vuosittain vuoteen 2030, mutta tilintarkastustuomioistuin sanoi, että me tarvitsemme 1115 miljardia vuosittain vuoteen 2030 mennessä, että voimme saavuttaa se, mitä haluamme, joten olemme hyvin kaukana tällaisesta suunnitelmasta. Edessämme on vuosisadan haasteet. Itse viertä sitten siihen, eh, kun ensimmäinen ihminen astui kuun kamaralle. Mm, mutta oh, resurssien suhteen ette olleet kovinkaan rohkeita. Eh, esimerkiksi eh, muovin kierrätyskiintiöt eivät riitä. Ja voimmeko olla varma näistä vipuvaikutuksista, joista puhuttiin jo Junckerin suunnitelmassa? Millainen rooli Euroopan keskuspankilla on ilmastonmuutoksen torjunnassa? Ja lopuksi, jos halutaan toimia vakavasti otettavasti, niin sitten äh, vihreät äh, investoinnit äh, ovat erittäin tärkeä asia, jota ei voida enää lykätä. Kiitoksia, edustaja Piper. Kiitos, puhemies. Minusta tämä ehdotus kunnianhimoisten ilmastovuotteiden hyväksi on hyvä. Jos kustannukset energiaosalta vähenevät, silloin Eurooppa pystyy globaalisti vahvistamaan teollisuuttaan. Tärkeää on, että komissio nyt kuitenkin ensin tekee vaikutusarvio, joka liittyvät tähän 40 prosenttinen CO2-päästön antamiseksi. Energiasektorien muuttaminen uusiutuvien energioiden suuntaan on sellainen, että se merkitsee sitä, että täytyy hyväksyä maakaasu tällaisen siirtymävaiheen teknologiana. Tämä ei voi olla merkitä sitä, että tarvitaan kunnossa olevia kaasuverkkoja ja myöskin myöskin verkostoja, joilla voidaan tähdätä ratkaisuja, jotka liittyvät vesi- tuulienergian käyttämiseen. Se, että meillä on todella paljon vihreää energiaa, jota tuodaan maat, jotka tuottavat aurinko- ja tuulienergiaa, niiden kanssa on käynnistettävä välittömästi neuvottelut. Euroopan energiamuutoksen täytyy olla ehdottomasti osa Euroopan naapuruus- ja ulkopolitiikkaa. Ja Energiamuutoksen täytyy tapahtua myöskin markkinataloudellisesti ja teknisesti neutraalilla tavalla. Markkinataloudellisesti tarkoittaa sitä, että päästökauppajärjestelmää laajentaa myöskin liikenteeseen rakennuksiin. Teknologian neutraalius merkitsee sitä, että sallitaan innovaatiot, esimerkiksi tehokkaampi, tehokas dieselauto tällä hetkellä on ympäristöllisempi kuin mikä tahansa. Sähköauto tulevaisuudessa tilanne on toisen näköinen, mutta sen tulee säätelemään markkinat eikä vihreä ilmastoideologia. Tässä mielessä odotan mielenkiintoista keskustelua. Kiitos. Thank you. For one and a half minutes. Kiitoksia. Edustaja Dalli, puolitoista minuuttia. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja von der Leyen, varapuheenjohtaja Timmermans. Tulevat vuodet ovat ne ajat, jolloin meidän täytyy suunnitella se uusi talousmalli, joka meidän on otettava käyttöön. Ja vihreän kehityksen ohjelma voi olla teollinen vallankumous, joka asettaa ytimensä yhteiskunnalliset oikeudet, työntekijöiden oikeudet, kestävyyden ja kilpailukyvyn. Jokainen suunnitelma, joka haluaa saada aikaan tuloksia, niin siinä täytyy olla sitovia tavoitteita ja toimenpiteitä, ei vain EU-tasolla, vaan myöskin jäsenvaltioiden tasolla. Menneitä ovat ne ajat, jolloin jäsenvaltiot haluavat lykätä toimiin ryhtymistä. Se, että saavutetaan hiilineutraalisuus vuoteen 2050, meidän täytyy asettaa 55 prosentin päästövähennystavoite vuoteen 2030 asti ja asettaa myös väliaikaistavoite vuoteen 2040 mennessä. Se antaa selkeyttä ihmisille ja teollisuudelle. Minkään teollisuuden alan ei pitäisi piiloutua kansainvälisten mekanismien taakse lykätäkseen toimintaa. Kaikkien alojen on vaikutettava tähän tähän ja tähän kuuluu myös laivaliikenne ja ilmaliikenne. Äh, fossiilisten polttoaineiden tuet äh, olisi, niistä olisi luovuttava. Me tarvitsemme investointeja puhtaampiin teknologioihin äh, kaikilla aloilla. Me tarvitsemme innovatiivisia tapoja kerätä varoja näille investoinneille. Meidän on pohdittava, miten saamme eh, liikkeelle julkisia ja yksityisiä investointeja, jotta oikeat hankkeet saavat rahoitusta, laadukkaita työpaikkoja luodaan ja jotta työvoima olisi valmis tähän muutokseen. Me uskomme, että vihreän kehityksen ohjelma voi olla tämän komission brändi. Me olemme valmiita eh, toimimaan teidän kanssamme, jotta tästä olisi hyötyä yhteiskunnan, talouden ja ympäristön kannalta. Kiitoksia. Hyvät kollegat, täällä on pyyntöjä sinisen kortin kysymyksille, mutta minulle on sanottu, että olemme nyt jo myöhässä aikataulusta, joten emme voi niitä ottaa. Pyydän anteeksi. Seuraava puhuja, edustaja Canfin, yksi minuutti. Pitäkää kiinni puheajoista. Madame la présidente, monsieur le vice Puhemies, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Tänään olen ylpeä ollessani eurooppalainen. Tämä on teidän ansiotanne. Te esittelitte kymmenessä päivässä kaikista suurimman siirtymäohjelman, joka koskee koko mannerta. Yhdysvallat vetäytyy Pariisin sotoimuksesta, me kiristämme tahtia. Jotkut haluavat, että mitään ei tapahtuisi. Ja jotkut taas haluavat, että kaikki muuttuisi yön yli. Se ei ole mahdollista. Meidän täytyy pitää tavoite mielessämme. Se äh, johtaa siihen, että alueet, kaupungit, teollisuuden alat pysyvät mukana tässä kehityksessä hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Olemme tyytyväisiä kun meillä on nyt laki, joka on vaativa 2030, aivan niin kuin tässä muistutettiin. Me haluamme vähentää päästöjä äh, niin, että toimitaan laillisesti sitovalla tavalla. Ainakin 55 prosentilla leikataan päästöjä. Toiseksi olemme tyytyväisiä siitä, että te muutatte kauppasopimusten sääntöjä. Euroopan unioni vastedes ei allekirjoita kauppasopimuksia, jollei niissä ole mukana Pariisin sopimuksen kunnioittamista. Tämä on uusi toimintatapa ja siitä olemme tyytyväisiä. Renew-ryhmä on teidän tukenanne puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Thank you. One minute, Madam Kiitoksia, edustaja Toussaint. Yksi minuutti. Madame van der Leyen. Rouva van der Leyen, Teidän ehdotuksenne olisi ollut hieno 25 vuotta sitten. Nyt me elämme vuotta 2019 ja nyt selkä on seinää vasten. Katastrofi on edessä. Me tarvitsemme uutta vihreätä suunnitelmaa, joka vähentäisi ainakin 65 prosentilla päästöjä eikä 50 prosentilla niin kuin te ehdotitte. Pariisin sopimuksen kunnioittaminen on vähimmäisvaatimus. Me tarvitsemme vihreän kehityksen ohjelmaa, joka kääntää selän fossiilisille polttoaineille ja sen alan yrityksille. Me tarvitsemme eh, investointeja. Emme tarvitse niitä, jotka tuhoavat planeettamme. Te puhutte investoinneista, mutta eh, tuhat miljardia euroa kymmenelle vuodelle eh, ei tämä riitä, vaan tarvitaan vuositasolla tämän vääränlaista rahoitusta. Ette mene riittävän pitkälle. Kuvittele, että kasvu on jonkinlainen ratkaisu. Te ette mene riittävän pitkälle, koska katsotte edelleenkin, että monikansallisia yrityksiä, pankkeja täytyy tyynytellä. Green Deal ei voi olla vain arkaa askellusta, vaan kyse on paradigman muutoksesta. Järjestelmä ei ole luonnonlakien yläpuolella meidän on sopeutettava taloutta ja juridisia puitteita ilmastonmuutokseen. Tarvitaan vahvoja sitovia toimia, todellista valppautta, jotta yritykset ja jäsenvaltiot kunnioittavat vihdoin ja viimein ilmastotavoitteita. Me tarvitsemme uuden sosiaalisen ja ympäristösopimuksen, eikä meillä ole mahdollisuuksia epäonnistumiseen. Jatkossa minun on keskeytettävä ihmiset, koska me olemme jäljessä aikataulusta. Edustaja Borkia, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Se, mitä olisin halunnut sanoa Rova von der Leyen ennen kuin hän lähti salista, on, asia, on henkilökohtainen asia osittain. Olin samaa mieltä hänen esityksestään, ainakin pienestä osasta, mutta jotta jotta voitaisiin parantua, pitää keskittyä kriittisiin kohtiin. Minä kysyn ensinnäkin itseltäni, mistä me löydämme rahat rahoittaaksemme kaiken sen, mikä vaikuttaa Junckerin suunnitelman uudelta versiolta. Minä eh, en haluaisi puhua suurten sijoittajien puolesta, jotka voivat eh, biljonia pistää liikkeelle, vaan sellaisten kansalaisten ja yritysten puolesta, jotka ovat erittäin huolestuneita vihreän kehityksen ohjelmasta. Nämä ihmiset pelkäävät, että tämän tyyppiset eh, toimenpiteet että niistä puuttuu riittävää ohjelmointia. Täytyy välttää, että että ei synny liikaa kustannuksia ja niin, että syntyy kustannuksia, joita eurooppalaisten yritysten on kannettava toisin kuin kolmansien maiden yritysten. Ajattelenpa tässä esimerkiksi Kiinaa teräsmarkkinoilla, vihreän kehityksen ohjelma. Ei, huomioidaanko siinä se, että meidän teollisuutemme kärsii jos kilpailukyky ei olisikaan suurin kilpailukyky on suuri ongelma nykyisille eurooppalaisille yrityksille kansainvälisessä kilpailussa. Puhutaan työpaikoista ja yritykset lähtevät Euroopasta, menevät sitten saastuttamaan muualle tällaiset, äh, tällaiset se suunnitelma vie, saattaa viedä määrärahaa esimerkiksi kohesiopolitiikasta tai maataloudesta monivuotisissa rahoituspuitteissa. Ja sitten äh, äh, yritykset joutuvat sulkemaan ovensa, mutta on vähemmän hiilidioksidipäästöjä puhemies, minä toivon, että ne lobbarit, jotka olen pahoillani, joudun keskeyttämään teidät, koska ylititte puheaikanne. Ja äh, ennen kuin menen pidemmälle, miksi minun aina täytyy äh, nämä huonot uutiset kertoa? Koska meillä on huono uutisia. Meillä on 20 pyyntöä äh, menettelyssä puhujalistan ulkopuolelta otettavissa puhujista. Ja jos jatkamme tätä vauhtia, niin en voi antaa yhtään ylimääräistä puheenvuoroa. Joten pitäkää kiinni puheajasta. Ne annan teille sitten varoituksen viiden sekunnin jälkeen. Seuraavaksi edustaja Vonra. Eh, Miksi komissio esittää ohjelman täällä parlamentissa eikä julkisesti? Tämä ei tule suinkaan johtamaan siihen hiilivapautumiseen itse asiassa, koska tämä ohjelma on radikaali, mutta käytännössä se merkitsee vihreää vallankumousta. Me olemme konservatiiveja, emmekä me usko minkäänlaisiin vallankumouksiin. Me uskomme siihen, että pitää suhtautua vastuullisesti planeettaan ja suojella ympäristöä. Se on meidän velvollisuutemme. Mutta ei voi olla niin, että luodaan tällainen menetelmä, joka tapahtuu painostuksella ja sellaisilla kustannuksilla, jotka ovat aivan valtavat. Tämä tulee johtamaan sitten toisenlaiseen vallankumoukseen, sellainen vallankumoukseen, joka tulee tuhomaan kaiken se, mitä meillä tällä on tämän ystävällisen yhteistyön Euroopan kansakuntien välillä. Tämä vihreä sopimus voi, voi olla mikään kommunistien kokeilu tässä järjestelmässä. Edustaja Muudik, yksi minuutti. Pääjohtaja, konservatiiviystävät voi olla kaikessa rauhassa tämä esitys ei ole lähelläkään vallankumousta valitettavasti. ilmastonmuutoksen torjunnan reseptihän on lopulta hyvin yksinkertainen päästöt on saatava alas hiilinielut on saatava ylös ja rahavirrat tukemaan sitä ekologista jälleenrakentamista ja kaikki tämä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. sisältää paljon hyviä elementtejä mutta onko se riittävää?

Esityksessä oli myönteisiä argumentteja, mutta edelleenkin minulla on epäilyksiä tämän ohjelman toteutettavuudesta. Tarvitaan valtava budjetti näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Me tiedämme, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole samalla linjalla. Niin kuin kerroitte, meidän on estettävä toimimattomuuden valtavat kustannukset. Nyt meillä ei ole muita vaihtoehtoja. Meidän on investoitava nyt. Meidän on suojeltava planeettaamme ja samanaikaisesti myös työmarkkinoita. Meidän on näin ollen investoitava tutkimukseen, lainsäädäntöä on yksinkertaistettava, rahoitusta on helpotettava, on käytävä vuoropuhelua kansalaisten kanssa ja erityistä huomiota pitää kiinnittää mantereemme köyhimpiin alueisiin. Edellisessä täysistunnossa julistimme ilmasto- ja ympäristöhätätilan. Tarkoitus oli lisätä tietoisuutta tilanteesta. Emme voi vain puhua, tarvitaan toimia ja niitä tarvitaan heti. Kiitos. Kiitos. Edustaja Marinescu, puolitoista minuuttia. Thank you, chair. Kiitos puhemies. Rova, herra varapuheenjohtaja, on erittäin hyvä, että tämä ehdotus on nyt edessämme. Minä toivon kovasti, että kaikkia pääosastoja on kuultu sitä työstettäessä niin, että se voi perustua laajaan yksimielisyyteen ja siihen, että ehdotus ovat sellaisia, että ne todella voidaan toteuttaa. Te olette nyt esittäneet myöskin lainsäädäntöohjelmaa, mitä myös voidaan pitää hyvänä, mutta pyytäisin kuitenkin, että te tutkisitte sitä, ovatko nämä todella kaikin osin sellaisia, että ovat yhteensopivia, niin että ei synny ristiriitoja muiden toimien kanssa. Minä toivon, että kaikkia ehdotuksia varten tehdään myöskin vaikutusarviointi sekä ajatellen ilmastonmuutosta että myös ajatellen kehitystä työpaikkojen osalta ja ajatellen taloudellista toimintaa, mutta toivon, että kaikki nämä ehdotukset perustuvat myös intensiiviseen niiden alojen kuulemiseen, joista on kysymys, ja käyttäen kaikkia teknologioita, ottaen ne huomioon, jotka voisivat olla vaihtoehtoisesti käytössä. Toivottavasti ryhdytte toimiin horisonttiohjelman käytössä, jos meillä on äh, näin kova kiire. Niin meidän täytyy horisonttiohjelma käyttää sataprosenttisesti äh, innovointia varten, eikä perustutkimusta varten, ja äh, sillä tavoin pystymme onnistumaan. Ja vielä pyytäisin, että katsoisit sitten uudelleen tätä globaalia lukua. Sitä on katsottava. Pyydän anteeksi, herra Marines, kun minuutit ole reilu kaikille. Ja seuraavaksi edustaja Erttu, yksi minuutti. Kiitos puhemies, arvoisa herra varapuheenjohtaja. Aluksi haluan ilmaista kiitollisuuteni herra Timmermansille kaikista ponnisteluista, joita hän viime viikkoina on osoittanut. Ja haluan käyttää tilaisuutta, hyvät kollegat, kehottaa meitä kaikkia, korostan tätä, meitä kaikkia, toimimaan niin, että tämä Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tulee todellakin tällaiseksi New Dealiksi. Meidän pitää katsoa 30-luvulle. Yhdysvalloissa tämä New Deal ja samoin myöhemmät vaatimukset, jotka liittyvät talouspolitiikkaan Euroopassa, loivat työpaikkoja, talouden kasvua ja ennennäkömäntä sosiaalista tasa-arvoa. Se on se, mitä meidän täytyy toistaa, kun puhumme vihreästä Eh, talous, teollisuuden uudistuksessa. Se, että pyrimme tähtäämään esimerkiksi akkujen tuotantoon tai vihreään vetyyn, tänne tavoitteiden täytyy olla kunnianhimoisia. Me tarvitsemme massiivisia investointeja nykyaikaisen infrastruktuurin, vihreää energiaa ja liikennettä varten niin suurissa kaupungeissa kuin pienissä kylissä. Tämä on se tie, jolla meidän yhdessä tulisi kulkea, ja kiitos vielä kerran, herra Timmermans. Kiitoksia. Sitten edustaja Davis, yksi minuutti. Puhemies, komissionisen Timmermans, en voi riittävästi painottaa, miten tärkeää on, että vihreän kehityksen ohjelma saa myös sinisen sävyjä. Meidän on suojeltava mer- meriämme. Me saastutamme Itämertä, ylikalastamme Välimertä, julistamme luonnonsuojelualueita, mutta niitä ei käytännössä suojella. Joskus kalat heitetään yli laidan ja laista ei pidetä kiinni. Nyt meillä olisi mahdollisuus onnistumiseen. Emme tietenkään voi palauttaa kaikkea, mutta voimme tämän ohjelman kautta auttaa meriä elpymään niin, että saamme paremman tulevaisuuden kalateollisuudelle. Kestävyyttä edistämällä meillä on hyvä asema johtaa tätä kehitystä globaalisti, edistää äh, merten hyvää hallintoa maailmanlaajuisesti. Varapuheenjohtaja, meillä on edessämme ympäristötaisteluita. Tämän taistelun me voimme voittaa. Tarttukaa nyt tilaisuuteen. Teillä on mahdollisuus muuttaa merten tilaa ja todella muuttaa tilanne parempaan. Thank you for one and a half. Kiitoksia. Eh, edustaja Buchheit, puolitoista minuuttia. Thank you. <clears throat> Thank you, colleagues. You're more alert than I am. Kiitos kollegat, eh, olette enemmän hereillä kuin minä. Ensin edustaja Niinistö, yksi minuutti. President. Kiitos puhemies. Ilmastokriisi on täällä. Tiete on osoittanut selväksi ja on nuorista vaatii nopeaa toimintaa ja se on tausta tämän päivän keskustelulle minä entisenä parlamentin ensinnä entisenä ympäristöministerinä olen ollut nähnyt monien komissioiden toimintavan. Tämä on nyt ensimmäinen komissio näkee ympäristön ja ilmaston laajana haastana, johon kaikkien täytyy osallistua. Mutta tämän laajuus ei ole sama kuin ratkaisevuus, päättävyys. Tämä on päättävyyttä. Tässä ei vielä ole muita kuin lupauksia. Tässä vihreän massa tämä ei merkitse toteuttamista. Onko komissio valmis korottamaan 20 tavoitteen 55 prosenttia, päästään lähelle edes Pariisin tavoitteita, kenties niiden yli? Aletaanko sitä muuttamaan vaihtokauppajärjestelmää? Ollaanko valmiita kehittämään energiatehokustavoitteita ja uusiutuvien energian tavoitteita, koska energia on sen muutoksen ytimessä, ja me tähtäämme 75 prosenttia päästöistä tulee energiasta. Meidän täytyy välttämättä saada aikaan energiamuutos. On valmiita tekemään yhteistyön kanssa meidän vihreiden puolelta, mutta vaadimme päättäväistä toimintaa ja vaadimme sitä nyt. Paljon onnea! Thank you. And now for one and a half minutes, Mr. Buch. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Buchheit puolitoista minuuttia. Kiitoksia eh, puhemies. Arvoisat kollegat, Eh, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Siinä on kolme lupausta. Ensimmäinen on päästöjen vähentäminen, toinen on työpaikkojen luominen ja kolmas on eh, elämänlaadun parantaminen. Päästöjen vähentäminen, se on hieno tavoite, mutta EU eh, e yksin ei pysty ilmastonmuutosta pysäyttämään. Vain 10 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä syntyy EUssa. Pelkästään 300 uuden hiilivoimalan käyttöönottoon Kiinassa tulee tulee tuhoamaan kaikki EUn päästösäästöt. Hyötyykö tämä vihreän kehityksen ohjelma maapalloa, sitä ei tiedetä. Selvää on se, että kansalaisemme joutuvat kantamaan suuremman taakan, kun on kyse energiasta ja liikkumisesta. Tämä tulee myös vaikuttamaan Saksan autoteollisuuteen. Audissa esimerkiksi vuoteen 2025 häviää suuria määriä työpaikkoja. Tällä vihreä kehityksen ohjelmalla te komission puheenjohtaja, jotka ette enää ole paikalla, ähm, äh, kaadatte jo äh, nilkuttavan. Me tarvitsemme selkeitä suunnitelmaa valmis- äh, ja oikeusvarmuutta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on noudatettava sitä teknologian neutraaliutta, josta luvat tehtiin aikanaan, kun edistetään tulevia liikkumismuotoja. Antakaa meidän yrityksellemme jälleen vapaus päättää. Kiitoksia. Mr. Fiocchi for one minute. Edustaja Fiocchi, yksi minuutti. Dear Mrs. Vice President McGuinness. Varapuhemies. Poissa oleva komission puheenjohtaja van der Leyen, toivottavasti tämä ei ennakoi tulevaa niin, että komission puheenjohtaja kuvittelee, että hän voi tällä tavalla olla kuulematta demokraattisesti valittua parlamenttia. France. Kiitos ystävät. Olen 110 prosenttisesti tämän Green Dealin tukena, mutta nyt komission puheenjohtaja van der Leyen ei ole paikalla. Ensinnäkin täytyy pakottaa Intia, Kiina ja Yhdysvallat noudattamaan meidän tietämme. Muutoin, muutoin meidän vihreän kehityksen ohjelmamme on hyödytön ja kääntyy tavoitettaan vastaan. Ja toiseksi, kun on tämä etenemissuunnitelma, jota tavoitteeseen päästään, niin täytyy pitää yrityksiä ja työpaikkoja prioriteettina. Emme me halua toimia niin, että koko teollisuus siirtyy Yhdysvaltoihin, Turkkiin ja Afrikkaan. Kiitos puhemies. For one minute, Mr. Kiitoksia, edustaja Botanga, yksi minuutti. Kiitos. Te puhutte kunnianhimosta, mutta tällä suunnitelmalla varmasti eh, mm, tuotatte pettymyksen. Nyt esimerkiksi eläkeläinen joutuu elämään yli 500 eläkkeellä. Mitä te ehdotatte? Te ehdotatte, että hiiliveroa Euroopassa kasvatetaan. Tätä emme voi hyväksyä. Juuri tämä hiilivero on se aihe, jonka takia keltaliivit protestoivat Ranskassa ja Belgiassa. Emme voi tätä hyväksyä. 125 miljoonaa Eurooppaa elää tällä hetkellä energiaköyhyydessä. He eivät pysty lämmittämään kotiaan talvella. He eivät pysty elämään säällisesti. He eivät käytä valoja. Ihmiset ovat tässä tilanteessa. Toiseksi varmasti myös Apollinas joutuu pettymään. Joka viikko, joka kuukausi hän protestoi kaduilla, vaatii radikaaleja toisi, toimia, eh, julkisia investointeja. Mutta säästölinjasta ei tingitä tuumaakaan. Eh, entäpä sitten päästökauppajärjestelmä? Miten tämä voidaan kansalaisissa seittää? Mr. Nikolaou Alavanos. Edustaja Nikolaou Alavanos, yksi minuutti. se periodo σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα valtaisaa taistelua ympärillisten keskustojen, kuten EU, Yhdysvallat, Kiina, Venäjä ja energia jättiläiset. Tämä vihreä sopimus on selkeä merkki siitä, että ilmastonmuutosta käytetään tekosyynä sille, että annetaan valtaisia summia rahoja suurille ryhmille, jotta ne voivat kilpailla keskenään. Euroopan unioni palkitsee suuria kapitalistisia intressejä, joilla so- pilataan ilma, ympäristöä tällaisella vihreällä rahastolla miljoonilla euroilla vuoteen 2003. Saman aikaan se rankaisee köyhiä perheitä niin sanotulla vihreillä veroilla, jotka käyttävät tätä vaarallista periaatetta henkilökohtaisesta vastuusta ihmisten huolenaiheet, jotka liittyvät ympäristösuojeluun, niillä ei ole mitään tekemistä sillä, että sen kanssa, että viedään saastuttavia aineita kolmansiin maihin. Kysymys on pelkästään ongelmien kierrättämisestä. Kapitalistit etsivät korkeinta voittoa ja he muuttavat ja tuhoavat ympäristöä. Vain se, että on keskeisesti suunniteltu talous ja voidaan välttää ja sotia ja voidaan taata ihmisten elämä ja suojella ympäristöä. Madam Edustaja Montserrat, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies jos Eurooppa nyt johtaa taistelua ilmastonmuutosta vastaan maailmassa, se on myöskin sen ansiota, että meillä on kansapuoleen Junckerin, Ariskan Jeten kanssa ja Pariisin saavutusten myötä me olemme saavuttaneet aikaan sen ja meidän pitää vakuuttaa nyt muutkin osat maailmassa, että ne pystyvät samanlaiseen kunnianhimon tasoon kuin me. Meidän täytyy viedä hyvää hallintoamme, jotta saamme tehdä planeetastamme sellaisen, että se on terve. Euroopan täytyy saada aikaan taistelu ympäristömuutosta vastaan ja parasta on toimia nimenomaan Ursula von der Leyenin johdolla. Tämä maailmanlaajuinen haaste vaatii meitä kaikkia. Ei voida hyväksyä äärioikeiston ilmaston kieltämistä eikä äärivaatimuksia tai sitten äärivasemmistoa. Tarvitaan yhtenäisyyttä, kurinalaisuutta, vastuullisuutta ja sitä, että ketään ketään ei jätetä taaksepäin. Ilmastonmuutos on sellainen, että sitä pitää hallita niin, että kuitenkin huomiota myöskin ilmaston teollisuuden kasvu niin saadaan aikaan työpaikkoja ja käyttäen tässä kaikkia talouden tuota, osia ja ihmisiä, jotka tämä koskettaa, tämä koskettaa viljelijöitä, kalastajia. Tämä, tämä ilmaston talouden muutos, jos ehditään kohti kiertotaloutta, joka on kestävä kestävä ja puhdas ja vastuullinen. Täytyy käyttää resursseja sekä taloudellisia, sosiaalisia että juridisia, jotta sanakaan tämä muutos, että ketään ei unohdeta. Haluan lopuksi esittää viestin nuorille, koska he ovat maailman tulevaisuudessa meidän, teidän paras liittolaisenne on Euroopan kansapuoli, joka on uskollinen liittolainen. Se, me haluamme luoda mahdollisuuksia maailmalle, planeetalle, Euroopalle. Me olemme aina pyrkineet olemaan niitä, jotka edistävät suuria muutoksia. For one minute, Madam Fritzson. Edustaja Fritz on yksi minuutti. Kiitos puhemies. Varapuhemies johtaja Timmermans. Minä olen juuri palannut Madridista, jossa neuvottelut meidän tulevaisuudestamme ovat käynnissä. Ja minä haluan, että Euroopan unioni ja Eurooppa ovat maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Tämä vaatii rohkeutta ja poliittista johtajuutta paikallisesti ja alueellisesti, mutta myöskin kansallisesti jäsenvaltioissa ja täällä Euroopan unionin parlamentissa. Me sosiaalidemokraatit otamme tällaisen johtajuuden Euroopan täytyy muuttua taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti, mutta tämä täytyy tapahtua oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti. Meillä on Ruotsissa hallitus, joka on hyväksynyt ilmastolain ja samoin myös Suomessa ja nyt myös Tanskassa on todettu, että on hyvin kunnianhimoisia ilmastolakeja Toivomme, että EU tulee tekemään näin. Meidän pitää investoida vihreisiin innovaatioihin, vihreisiin työpaikkoihin, sadakaan vihreää kasvua. Vihreän kehityksen ohjelman täytyy olla standardi, joka tähtää nimenomaan lastemme ja lastenlastemme tulevaisuuteen. Thank you. One minute. Kiitoksia. Edustaja Che, yksi minuutti. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä hyvin lupaavasta tiedonannosta komissiolta. Vaikuttaa siltä, että nyt kun niin monet sukupolvet ovat vaatineet toimia, meillä vihdoin on komissio, joka välittää tulevaisuudestamme. En äh, maltaisi odottaa, että nämä suunnitelmat muutetaan lainsäädännöksi, koska meillä on hyvin pitkä tie vielä kuljettavana, eikä se tule olemaan helppoa. Komissio on valmiina, tämä parlamentti on varmasti valmiina, Renew Europe on valmiina, mutta katson nyt neuvoston suuntaan, oletteko tekin valmiina, koska äh, tällä hetkellä meillä on vielä kolme äh, jäsenvaltiota, jotka pysäyttävät äh, EUn ilmastoneutraaliustavoitteen mukaan lukien minun maani Unkari. En tiedä vielä, että saa saammeko monivuotiset rahoituspuitteet, jotka riittävät näihin kunnianhimoisiin tavoitteihin. Ja tämä on suuri pettymys. Toivomme, että ilmastotoimet eivät jää valtapolitiikan panttivangiksi ja että saamme kestävän ja turvallisen tulevaisuuden kaikille. Kiitoksia. Edustaja Giegold, yksi minuutti. Thank you. Kiitos Tänään olen mielelläni eurooppalainen. Tämä on hyvä päivä eh, Pariisin ilmastokonferenssin lisäksi. Meillä on tämä kunnianhimoinen komission suunnitelma. Tämä on hyvä, eh, eikä pidäkään ajaa itseään umpikujaan. Eh, vahva ilmastonsuojelu on edellytys työpaikoille, kilpailukyvylle, innovoinnille, eikä sen vastakohta. Meidän ei pidä antaa itseämme jarrutettavan. En tiedä, onko tämä riittävän sosiaalinen ohjelma. Tarvitsemme vahvaa energiaveroa, ja, mutta näiden verojen tulot on per capita maksettava kansalaisille takaisin, muuten me menetämme kansalaisten tuen. Ja tällainen vahva sosiaalinen ulottuvuus puuttuu teidän ehdotuksistanne, mutta muuten me tuemme teidän ehdotuksistanne ehdotuksianne rakentavalla tavalla. Haluamme enemmän kunnianhimoa maatalouspolitiikassa, kaupapolitiikassa, kemian politiikassa, mutta olemme oikealla tiellä. Nyt meidän on ryhdyttävä toimimaan. Kiitoksia. Two minutes, Monsieur Juvin. Edustaja Juvin, kaksi minuuttia. Madame la Présidente. Puhemies, hyvät kollegat, hyvää päivää. Me elämme nyt tärkeää hetkeä. Ensimmäistä kertaa parlamentissa meidän poliittiset ja taloudelliset päätöksemme on alistettava ekologian sääntöjen alaisuuteen. Täytyy muistuttaa, että sään ääriilmiöt eivät kuitenkaan ole ainoa tärkeä aihe. Ilma, vesi ja maaperä rapautuu. Meillä on vapaakauppasopimus, joka aiheuttaa myös suoria ongelmia. Mutta me haluaisimme tuoda esille sen, että ihmisen yhteiskunnat ovat hyvin äh, vaihtelevaisia, erilaisia. Ekologiset äh, ongelmat ovat kenties meidän keskuudessamme vieläkin äh, erila- erilaisempia kuin kasvien ja eläinten yhteisöissä. Meidän täytyy nyt tämä mm, tilanne huomioida ja kyse on kansallisuuksista, ja kansojen identiteetistä, joiden on toimittava ja huomioitava tämä tilanne. Me olemme vastuussa omista alueistamme. Se on rikkain, eloisin alue maapallolla ja se meidän on siirrettävä seuraavalle sukupolvelle. Meidän on jatkossa huomioitava useita seikkoja. Ensinnäkin se, että sääntely ei jätä huomiota niitä pk-yrityksiä, jotka vastaavat suurimmasta osasta taloudellista toimintaa niin, että globaalisti toimivat monikansalliset yritykset hyötyisivät. Täytyy olla niin ikään valppaina, että tämän Green Dealin taustalla ei sitten piileksi jonkinlainen yksipäistä, yksimielistäminen tai mm, yhteen malliin taivuttaminen, joka jättäisi alueitemme erilaiset piirteet huomiotta ja joka mm, ei vastaisi tähän energiahaasteeseen. Ranskalaisena voin vain korostaa sitä, että meidän on huomioitava myös ydinenergia sekä sotilas- että siviilikäytössä. Nämä ovat sidoksissa toisiinsa. Kyse on tulevaisuuden energiasta ja kyse on myös Ranskan strategisesta riippuvuudesta ja mahdollisesti myös puolustuspilarista. Arvoisat jäsenet, meidän on tehtävä houkuttelevaksi tämä elintärkeä haaste ja toivottavasti pääsemme tämän tasolle. Dank u. Edustaja Van Overtveld, yksi minuutti. Hyvät kollegat, kestävän tulevaisuuden suuntaan pitää ottaa lisää askelia, mutta tänään te puhuitte konkreettista toimenpiteistä, joita me tarvitsemme, että kaikki pitää voida myös rahoittaa. Ja nämä ratkaisut täytyy tehdä mahdolliseksi innovaatioilla. Te te esititte negatiivisen suunnitelman, joka on myöskin positiivinen. Tarkoitus yhdistää ilmasto- ja yritystoimintaa. Me tarvitsee myöskin kiertotaloutta, mitä voi myös kiittää. Mutta rahoitusperusta, selkeä rahoitusperusta, sitä ette esittäneet ja siksi teillä on kaksi riskiä ei voi olla niin, että tavoitteita saavutetaan ja siksi tämä riski siitä tulee ihan suuremmaksi, mutta on myös vaara siitä, että te olette menettämässä kansalaisten luottamuksen. Ja lopuksi 10 prosenttia, edes 10 prosenttia päästöistä synny Euroopassa. Tämä unohdetaan. Te haluatte olla geopoliittinen komissio, ottakaapa huomioon tämäkin ja ottakaa tämä geopoliittinen tehtävä vakavasti. Kiitoksia. Ja sitten yksi minuutti edustaja John Jersey. I'm uh, glad to see that dealing with one Puhemies, olen, global challenge. olen tyytyväinen, kun Tämä haaste, ilmastonmuutos, on nyt uuden komission toiminnan keskiössä. Tämä on uutta kehitystä ja olen tyytyväinen, kun voin osallistua tähän keskusteluun vihreästä kehityksen ohjelmasta. Euroopan täytyy totta kai tässä aiheessa näyttää tietä toimia johtoroolissa, mutta tavoitteiden on oltava realistisia ja myös mitattavia. Niiden täytyy olla sellaisia, että ne voidaan saavuttaa. Ei vuonna 2050, vaan jo paljon aikaisemmin. Mahdollisesti äh, vielä tämän komission kauden aikana olisi hyvä nähdä myös jotakin välitavoitteita niin, että komissio olisi sitten tilivelvollinen määrittelemistään tavoitteista. Ja tietysti on todettava myös, että olemme haskanneet jo yli vuosikymmenen, kun globaalit rahoitusmarkkinat toimivat ja likviditeettiä oli rutkasti markkinoilla. Nyt täytyy määritellä nämä operatiivisetkin tavoitteet ja toimintaohjelmat joiden kautta voimme investoida ja toimia jatkossa. Edustaja Lins, minuutti. Puhemies, hyvä äh, varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, voimme olla ylpeitä. Tänään eh, laadimme kunnianhimoisen eh, tiekartan, eh, että saamme aikaan ilmastoneutraalin Euroopan vuoteen 2050 mennessä. Emme kuitenkaan saa muuttaa jo olemassa olevia tavoitteita. Suunnitteluvarmuus on kaiken A ja Ö, ja jotta voimme olla teknologiassa johtoasemassa maailmassa. Kun vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, on tärkeää, ettei katsota pelkästään pelkästään vähennystä, vaan myös varastointimahdollisuuksia. Otan tervetulleeksi sen, että eh, metsitysstrategian lisäksi eh, on myös kannustimia eh, kestävälle metsänhuollolle ja maan, maasta huolehtimiselle. Tämä on enemmän osa ratkaisua kuin osa ongelmaa. Meidän täytyy kuitenkin laatia selkeä vaikutusten arviointi, jotta voidaan esimerkiksi olla tekemättä vääriä päätöksiä kasvinsuojeluaineiden suhteen. Kiitoksia edustaja Bonafé, yksi minuutti. Grazie presidente. Kiitos puhemies. Varapuheenjohtaja Timmermans. ST-ryhmän johdossa mm, Moni meistä on ollut Madridissa COP25-kokouksessa. Äh, katseet kohdistuvat nyt meihin todellakin. Ihmiset osoittavat mieltään kaduilla, he haluavat puhtaampaa planeettaa ja haluavat, että kiinnitämme huomiota planeetan puhtauteen. Entäpä sitten teollisen järjestelmän kilpailukyky, sekin täytyy muistaa. Tar- me muistamme sen, miten päättäväinen varapuheenjohtaja Timmermans oli, kun hän puhui kiertotaloudesta ja muovisaasteen vastaisesta taistelusta. Näin olemme, olemme luottavaisia. Sitten täytyy kuitenkin muistaa vielä muutama seikka. Ensinnäkin resurssit. Tarvitsemme puhtaampia liikennevälineitä kaupungeissa, tarvitaan myös kierrätettävyyttä, korjattavuutta, tarvitaan valtavasti investointeja. Tarvitaan myös monivuotinen rahoituskehys, joka on tämän haasteen tasolla. Olen todella pahoillani, mutta meidän täytyy olla tiukkoja puheaikojen suhteen. Edustaja Federle yksi minuutti. Thank you, Madam President. <clears throat> Kiitos puhemies. Tämä vihreän kehityksen ohjelma voi olla alku aivan tulle tadulle Euroopassa. Jos me pystymme hallitsemaan tämän toimien yhdessä, saamme saada, voimme saada aikaan uusia työpaikkoja, uutta teollisuutta, uutta teknologian saamme aikaan uuden vihreän aikakauden, jolloin me siirrymme pois taloudesta, joka perustuu fossiilisiin polttoaineisiin kohti vihreää taloutta. Siksi olen huolissani siitä asiakirjoista, ja tähän on näkynyt, puuttuu biotalous, joka tarjoaa meille valtaisia mahdollisuuksia siirtyä pois kemikaaleista ja fossiilista fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista aineista kohti vihreisiin, mm, vihreitä materiaaleja. Tätä kautta luodaan työpaikkoja kautta Euroopan unionin. Tämä voisi auttaa meitä myös saamaan aikaan uutta voimakasta kasvua Euroopan taloudessa, jotta Tämä ehdotus tulee itse asiassa vahvistamaan, kasvattamaan taloutta luomalla uusia työpaikkoja ja uutta teollisuutta aivan oikein. Me otamme globaalisti johdon ja osoitamme, että nykyaikaiset teolliset taloudet pystyvät toimimaan biologisten ja fyysisten rajoitusten kanssa, jotka luonto on määritellyt. For one minute. Kiitoksia edustaja Philips, yksi minuutti. By electing a record number. No- Kiitos se on osoittanut taatunsa meitä vihreitä on äänestetty valtaisa määrä miljoonina. Yritämme suojella planeettaamme. Usein näitä liikkeitä nohtavat nuoret. Nyt komissio seuraa meitä ja puhuu nyt vihreää puhetta. Nyt meidän tehtävämme on valmis, varmistaa, että heidän vihreän kehityksen ohjelmansa todella toteutetaan. Se ei ole mikään uusi ohjelma, mutta se vielä on liian myöhäistä. Komission jäsen Timmermans, teillä on mahdollisuus puuttua kolmeen EUn kriisiin. Epätasa-arvoisuuden kriisi, demokratian kriisi ja ilmastokriisi. Todellinen vihreän kehityksen ohjelma vastaa näihin haasteisiin. Se osallistaa kansalaiset ja ottaa kaikki mukaan tässä jännittävässä matkassa ja luo uusia työpaikkoja. Meillä on vain kymmenen vuotta aikaa lieventää ilmastonmuutoksen pahimpia seurauksia. Tämä ei saa olla mitään viherpesua, vaan sen pitää aiheuttaa todellisia tuloksia kansalaisille. Edustaja Roland, yksi minuutti. Thank you, Madam McGuinness. Kiitos, McGuinness. EUn ilmastopolitiikka on epäonnistunut. Nyt energiahinnat ovat huomattavasti korkeammalla kuin Yhdysvalloissa. Siellä 80 prosenttia alempana kustannukset ovat kuin Euroopassa. Teollisuus elää siellä renesanssia uusiutuvien energioiden direktiivi on johtanut ympäristötuhoihin. Esimerkiksi tuulipuistot tappavat lepakoita ja muita eloja, eläimiä ja tuhoavat meriympäristöä. On haettu tukia teollisuudelle ja tämä on johtanut lobbaukseen täällä Brysselissä. Biomassa on ikään kuin tekopyhyyden huipentuma sähköä luodaan puuhaketta polttamalla ja sitä tuodaan mistä lienee kaukaa Britanniaan. 850 miljoonaa Britannian veronmaksajat joutuvat tästä maksamaan. Varakkuutta siirretään köyhiltä rikkaille. Green Deal johtaa valtavaan teollisuuden tuhoon luonnon tuhoon ja talouden tuhoon Euroopassa. Ja kaikki tämä on teistä kiinni. One minute. Edustaja Tobe, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Me Ruotsin maltilliset pidämme hyvänä tätä vihreää kehityksen ohjelmaa. On tärkeää, että Eurooppa saa korkeammat tavoitteet ilmaston alueella, mutta tärkeintä on luonnollisesti se, mitä teemme. Jos me vakavissamme haluamme selvitä siitä, että saamme pois likaisen ja fossiilisen energian Euroopasta, silloin me tulemme tarvitsemaan huomattavasti enemmän uusiutuvaa energiaa, mutta se edellyttää myös sitä, että on lisää voimaloita, jotka eivät tuota hiilidioksidia. Tämä on hyvin tärkeää monissa jäsenvaltioissa. On tärkeää, että komissio ymmärtää, että tämä on erittäin keskeinen osa sitä, että voidaan saavuttaa näitä korkeita ilmastotavoitteita. on tärkeää myös, että jos Euroopasta tulee esikuva maailmassa, meidän pitää puhdistaa ilmastopolitiikkaamme niin, että siinä on mukana myöskin kasvua ja hyvinvointia, koska silloin me saadaan sellaista politiikkaa, joka saa tukea Euroopan kansalaisten piirissä ja voi olla todellakin esikuva maailmassa. Thank you for... Kiitoksia Seuraavaksi edustaja Fernandes, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tervetuloa varapuheenjohtaja. Olemme kovasti kiittäneet teitä työstäni ja onnitelleet komissiota tästä tilannasta. Mutta kuitenkin jää yksi kysymys, joka on kiinnittänyt minun huomioni. On selvää, että tämä rahoitus tälle uudelle ohjelmalle on edelleenkin epävarma ja komissio on selkeästi sanonut, mitä tarpeita on, mutta on suuria haasteita, jotka ovat hyvin suuria, mutta haluaisin kuitenkin puuttua siihen tilanteeseen, joka liittyy siihen mahdollisuuteen, että saataisiin aikaan todellakin oikeudenmukaiset rajat niille tuotteille, tuodaan. Tällä hetkellä ollaan kärsimässä tästä hiilitilanteesta, koska monet yritykset siirtyvät pois maansosta ja tuottavat halvemmalla ja tuottavat saastuttavammin vaarantaen ne tavoitteet, joihin ne Euroopassa on ryhdytty ja tullaan ryhtymään tulevina vuosina. Ja tässä tiedonantossa sanotaan, että nähdään riski, joka saattaa toteutua. Jos se toteutuu, niin silloin käytetään tällaista välinettä, joka on hyvin tärkeä, siis tämä hiilirajavero, ja se täytyy tehdä tuota käyttöön nyt. Kiitoksia edustaja Müller, yksi minuutti. Hyvä komission jäsen ehdotuksille puhutte kahdesta asiasta, jotka ovat kovasti lähellä sydäntäni. Niin ensinnäkin olen iloinen siitä, että äh, ilmoitatte uudesta äh, tarpeellista metsästrategiasta. Kuitenkin vatsanpuruja aiheuttaa se, että siinä puhutaan ainoastaan metsien istutuksesta ja uudelleen istutuksesta. Näitä termejä ei ole vielä määritelty. Meidän on vielä intensiivisesti keskusteltava niistä metsästä. Lisäksi uudessa metsästrategiassa on asetettava metsien ähm, monenlainen rooli keskiöön. Sitten tämä äh, maatilalta lautaselle strategia, odotin kestävää strategiaa, mutta tähän mennessä olen nähnyt vain uusia sitoumuksia viljelijöille. E- eikö tämä strategia mene pidemmälle kuin maatila, ei ole mitään käytännönläheisiä ehdotuksia. Nämä määräykset koskevat vain viljelijöitä, ei ole muita määräyksiä koskien tuotantoketjua. Kyse ei ole pelkästään tuotannosta, vaan myös jalostuksesta, kaupasta, tuonnista ja kuluttajalle tiedotusta. Tämä tie lautaselle, teidän on se vielä täydennettävä, hyvä komission jäsen. Kiitoksia. Edustaja Kaff, yksi minuutti. President von der Leyen, vice puheenjohtaja von der Leyen, Leyen varapuheenjohtaja Timmermans. Tänään otatte tärkeän askeleen, kun esittelette vihreän kehityksen ohjelman. Me olemme tyytyväisiä, kun sen näemme, olemme sitä jo odottaneetkin. Jotkut sanovat, että ilmastotoimet tulevat liian kalliiksi ja ne kuulemma uhkaavat vapauttamme. Jotkut sanovat, että edetään hitaasti. Teidän täytyy osoittaa päättäväisyyttä. Planeetalle ei voida määritellä hintaa. Sen tulee olla turvallinen ja kestävä selvä myös lapsillemme. 140 000 lasta elää kodeissa, jotka homehtuvat ja vuotavat vettä. Me tarvitsemme Euroopassa sitä, että tarjotaan lämpimiä koteja ja energiaa, johon on varaa. Huono ilmanlaatu tappaa puoli miljoonaa ihmistä Euroopassa. Me haluamme eroon fossiilista polttoaineista. Me haluamme uusiutuvia energialähteitä ja pelastaa planeetan. Kuitenkin ähm, liikenne komissaari tapasi ensimmäisenä lentoyhtiöiden edustajia. Miksi sitä suositaan, kun muut joutuvat maksamaan? Our next Kiitoksia. Ja seuraava puhuja on edustaja Damato, yksi minuutti. Kiitos äh, puhemies. Te kutsutte meidät kiireellisesti kokoon esitelläksemme meille tämän vihreän kehityksen ohjelman, mutta sitten puheenjohtaja lähtee pois melkein heti. Jos tämä on se kunnioituksen taso, jota äh, komissio osoittaa ainoalle demokraattisesti valitulle eh, toimielimelle, niin olemme kyllä kovin huolissamme. Toivottavasti nämä ovat pelkästään lupauksia. Arvoisa varapuheenjohtaja Timmermans, eh, teidän komissionne ei saa aiheuttaa petteystä niille, jotka haluavat elää ja työskennellä terveessä ympäristössä, jotka haluavat syödä terveitä eh, elintarvikkeita, teidän suunnitelmanne riittääkö se? Olen skeptinen, koska todellinen vallankumous tapahtuu meidän sisällämme. En näe minkäänlaista vallankumousta, jos emme haluamme vieläkin kasvua kaikella hinnalla millä hyvänsä. Tarvitsemme ohjelmaa, joka siirtyy pois saastuttavista lähteistä hiilestä, mutta myös kaasusta tämä ei saa olla sellainen rahasto, josta maksetaan joka paikkaan oman tunnon parantamiseksi. Me tarvitsemme visiota. Eh, kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Busek, yksi minuutti. Eh, panie przewodniczący Timmermans. Wszystkie państwa Unii Europejskiej... Kiitos puhemies. Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Pariisin sopimuksen. Eli me siis tuemme tätä vihreän kehityksen ohjelmaa. Sehän pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Me puhumme ilmastosta ja myös luonnon monimuotoisuudesta, puhtaasta ilmasta. Meidän täytyy näyttää koko maailmalle, mitä me onnistumme tekemään, luomaan uusia työpaikkoja ja kehittämään taloutta. Meidän täytyy muotoilla nämä toimet ohjelmassa – niin, että äh, suuntaamme katseemme vuoteen 2030. On tehtävä myös vaikutusarvio ja samanaikaisesti on säilytettävä myös teknologianeutraalius. Niin ikään pitää ottaa huomioon alueiden väliset erilaisuudet jo siitä lähtien, kun ohjelmaa laaditaan. Ja sitten MFFään tällä tietysti on vaikutuksia. Tarvitaan erillinen rahasto oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamiseksi. Our next speaker. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Rodriguez Ramos, yksi minuutti. Minä kyllä luulen, että se olen minä. Kyllä, te olette se, koska te olette enemmän hereillä kuin minä. Eli seuraavaksi eh, edustaja Nika yksi minuutti ja sitten edustaja Rodriguez. Kiitoksia eh, puhemies. Arvoisa varapuheenjohtaja, onnitan teitä siitä, mitä esittelitte tänään. Tämä on hyvin kattava paketti, se on suuri toivon kipenä Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Tässä asiakirjassa sanoitte erään tärkeän asian, että kaikki alueet, jäsenvaltiot ja kaikkia kansalaisia on tuettava, ketään ei saa jättää jälkeen. Toivottavasti katsoisitte tätä siirtymärahastoa, koska sellaisena kuin se nyt esiteltiin, Euroopan parlamentissa, niin kustannukset ovat melkein 4 eh, prosenttia BKTstä ja eh, Tämä on maksettava joka vuosi vuoteen 2030 mennessä, eli melkein 8 miljardia vuotuisesti. Tämä on valtaisa luku. Meidän on huolehdittava niistä alueista, joissa käytetään hyvin paljon hiiltä. Tämä kustannus on valtaisa. Samanaikaisesti meidän on varmistettava energiavarmuus. Luotan teihin ja toivon, että autatte meitä. Tulemme auttamaan teitä, jotta voimme saavuttaa vuoden 2030 tavoitteet. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt edustaja Rodriguez yksi minuutti. Kiitos puhemies. Ensimmäinen näkin kiitokset komissiolle siitä, että tämän vihreän kehitysohjelman. Tämä on viesti siitä, mitä ovat sen prioriteetti ja miten päättäväinen se on poliittisesti. Ja minun poliittinen ryhmäni pitää tätä hyvänä. Tässä on sitten välttämiä toimenpiteitä, jotka ovat kunnianhimoisia, ensinnäkin ilmastollisia ja se, että todellakin pyrimme säilyttämään ja saavuttamaan ilmastoneutraalin vuoteen 2050, että suojellaan myöskin rajoja niin, että eurooppalainen teollisuus säilyy kilpailukykyisenä teollisuus, joka ei saastuta, tai pyrkiä säilyttämään biologista monimuotoisuutta, antaen tukea maanviljelijöille ja karjankasvattajille. Tämä on hyvin tärkeä uuden politiikan puitteissa. Tämä vihreä sopimus merkitsee sitä, että syntyy uusi kasvun strategia Euroopalle ja se tulee asettamaan meidät eturintamaan sillä, miten me hallitsemme asioita ja miten innovaatioita ja teknologioita kehitetään, jotka ovat vihreitä, mutta takatulla on myöskin työpaikkoja ja uusia mahdollisuuksia meidän yrityksillemme. Tämä kaikki viirsilmäkauden aikana, joka tulee olemaan sosiaalisesti oikeudenmukainen, kestävä, tasapainoinen ja osallistava. Luotan tähän, voitte luottaa siihen, että meidän ryhmämme tukee teitä. Kiitoksia, edustaja Del Castillo. Yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Herra varapuheenjohtaja Timmermans, ei ole epäilystäkään siitä, ettäkö maapallon lämpenemisen vastainen taistelu voisi odottaa, mutta täytyy myöskin lopettaa petoksilla tämä on se asia, joka täytyy pitää mielessä. Ne on tärkeää saada aikaan sellainen teollisuusstrategia, joka on eurooppalainen, joka pystyy kehittämään sellaista teknologiaa, jotka ratkaisella tavalla vähentävät päästöjä niin, että saman aikaan saadaan lisää globaalia kilpailukykyä. Tämä vaatii sitä, että painotetaan teknologista innovaatiota sellaisella tavalla, joka on tasapainoinen, se on sekä myöskin päättäväinen ja se asettaa tavoitteeksi säästöjen, päästöjen vähentämisen ja johtaa konkreettisiin toimiin ja saman aikaan merkitsee sitä, että saadaan myöskin suurta rahoitusta, uutta rahoitusta teknologisille innovaatioille. Tämä tulee tapahtua myöskin teknisten innovaatioiden ohjelman puitteissa – Varissa tullaan varmasti tekemään monistumuksia hallitusten kesken, mutta täällä tehdä päätös budjetista seuraavaa innovaatioiden ja tutkimuksen puitelmaa varten. Tämä vihreä ohjelma on todellakin hyvin kunnianhimoinen. Me kaikki katsomme sitä, että se on välttämätöntä ja että on tärkeää toimia muutosta vastaan, mutta on todellakin edettävä eikä saa olla huijaava. Thank you, Madam Marcus. Kiitoksia. Sitten edustaja Markes, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kiitos varapuheenjohtaja Timmermans. Vihreän kehityksen ohjelman täytyy olla hyvin kunnianhimoinen. Sen täytyy tarjota meille kestävää kasvua, joka on osallistava ja oikeudenmukaista tulevana vuosikymmenenä. Tämä Toiminta on kuitenkin uskottava vain, jos sen tukena on riittävät rahoitusvarat. Me elämme nyt sellaista aikaa, jossa EKPllä on keskeinen rooli. Nyt käsitellään monivuotista rahoituskehystä ja tilanne huomisissa neuvoston pöydissä on hankala hyväksyä johtajat esittävät omia poliittisia kommentteja myös ympäristökysymyksistä. Jos olemme tosissamme ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun kanssa, niin EUn budjettia on kasvatettava. Siirtymän on tapahduttava niin, että kaikki huomioidaan ja meidän on jäsenvaltioissakin tuettava tätä siirtymää. Kiitoksia edustaja yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Minä olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy nyt toimia ilmastonmuutosta vastaan. Olosuhteet eh, pahenevat, me emme voi eh, epäonnistua. Tätä ei voi kuitenkaan jättää yhden alan tai yhden maan käsiteltäväksi. Meidän on Euroopan laajuisesti toimittava ja odotettava, että maailma seuraa meitä. Yhdessä yritysten ja ihmisten kanssa meidän on eh, toimittava Tämä onnistuu vain, jos myös heidän huolensa otetaan huomioon. Hyväksyttävyys on erittäin tärkeää. Tästä ei ole mitään hyötyä, jos ihmiset eivät pysty tätä maksamaan tai taloutemme syöksyy taantumaan. Minä en halua seurata vihreää idealismia, vaan realismia ja maalaisjärkeä mitään hyötyä ei ole sellaista paperista, joka on makulatuuria. Me tarvitsemme eh, tiedettä, eh, innovointia, joka luo myös työpaikkoja. Meidän on suurtalouden etuja hyödynnettävä Euroopassa ja uskoimme sen tai emme, me emme voi jättää mitään tiettyä eh, energiaa ulkopuolelle, kuten hiilidioksidin varastoitettua ydinenergiaa. Edustaja Busho, yksi minuutti. Puhemies, varapuheenjohtaja, ilmastonmuutos on kiireellisin haaste edessämme. Se vaikuttaa laajalti koko maailmaan ja yhteiskuntaan. Olen vakuuttunut, että vihreän kehityksen ohjelma on vastaus tähän haasteeseen ja ITREN puheenjohtaja edesauttaa ilmastopolitiikan toteutumiseen johdonmukaisella teollisuuspolitiikalla niin, että siirtymä tapahtuu oikeudenmukaisesti ja varmistetaan energiansaanti unionissa. Kun rakennamme energiaunionin menestyksellä, niin meidän on vahvistettava toimintaamme energiatehokkuuden alalla, nopeutettava puhtaan energian teknologiaa, yhteensopivuutta eri alueiden välillä ja integroitava myös energian sisämarkkinoita kun puutumme ilmastonmuutokseen, niin tässä meidän on tehtävä työtämme myös innovaation ja digitalisaation suuntaan niin, että työpaikkojen määrä lisääntyy ja pysymme jatkossakin kilpailukykyisenä ja varmistamme kasvun. Kiitos. Madam Van Bremt for... Kiitoksia. Edustaja Van Bremt, yksi minuutti. Thank you well, Kiitos, puhemies. Tutkijat ovat jo aikaa sitten tehnyt oman työnsä ja viitannut siihen, miten kiireellisiä nämä asiat ovat. Ja nuoret ihmiset ovat nyt todellakin saaneet aikaan sen, että asia on nyt noussut todella keskeisesti esityslistalle. Nyt meillä on tämä uusi eurooppalainen vihreän kehityksen ohjelma. Tämä ei ole mikään uusi ympäristöohjelma tai ohjelma, jolla vain nyt ryhdytään suojelemaan ympäristöä. Ei, vaan tämä on se ohjelma, joka määrittää Euroopan tulevaisuutta seuraavina vuosikymmeninä. Ja tämä hanke ennen kaikkea tulee vahvistumaan investointiohjelman myötä, koska sitä kautta on mahdollista myöskin antaa tukea kaikille Euroopan kansalaisille. Ajattelen esimerkiksi sitä, että on oikeus puhtaaseen ilmaan kaikissa kaupungeissa. Ajattelen myöskin satoja tuhansia työpaikkoja, joita voidaan luoda. Ja siellä, missä työpaikkoja menetään, siellä meidän täytyy valmistaa ihmisiä siihen, että he siirtyvät toisenlaisiin työtehtäviin. Myös energiakustannukset tulevat pienenemään ja myöskin energiakustannukset uusissa rakennuksissa tulevat pienenemään. Tätä täytyy laajentaa koskemaan myöskin muuta maailmaa, ja silloin kaupalla on tässä hyvin tärkeä merkitys tässä uudessa sopimuksessa. Mr. Sitten edustaja Halavacek, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Arvoisa varapuheenjohtaja, teidän uusi ehdotuksenne on käsite, joka perustuu rahoitusvälineille. En epäile, etteivätkö kaikki tätä tuntisi. Haluaisin, että myös kansalaiset tukisivat teitä, mutta sehän toteutuu vain, jos äh, toimitte äh, uskottavasti kansalaisten suuntaan. Ei niin, että äh, esitetään vain toiveita, vaan huomioidaan myös vaikutukset. Haluaisinkin kuulla teiltä siitä, että kaikesta tehtäisiin vankka vaikutusarvio myös sosiaalisista vaikutuksista. Kaikki alueet ja jäsenvaltiot eivät ole samassa tilanteessa. Meillä esimerkiksi on paljon sellaisia alueita, joissa on hiilikaivoksia, terästehtaita, autotehtaita, ja ne eivät kenties ole tässä voittajia. Ei pidä unohtaa sitä, että kyse on Eh, eurooppalaisesta kohesiosta, yhteenkuuluvuudesta. Kaikki näyttää hyvältä paperilla, mutta miten onnistumme pääsemään tavoitteisiin? Meidän on toivetta, toivot, toimittava avoimesti ja myös ydinenergia on huomioitava. Thanks for your patience. Kiitoksia kollegat kärsivällisyydestänne, kun olen näin tiukkaa aikataulun suhteen. Minulla on vielä eh, yksi huono uutinen. Meidän on kello 16.10 päätettävä tämä eh, kokous ja minun on sitten en voi ottaa siis puhuja puhujalistan ulkopuolelta. Olen pahoillani. Edustaja Toot. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja. Pidän suuressa arvossa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman aikaansaamista esimerkiksi sitä, että se on ensimmäinen maanosainen laajuinen ohjelma, joka tähtää tulevaisuuden suojelemiseen. Me täällä Euroopan parlamentissa teemme työtä sen pariin myös, että me mahdollisimman pikaisesti löydämme ratkaisuja ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin. Siksi me olemme tukeneet sitä, että julistettiin ilmastokriisi. Se, että vuoteen 2050 mennessä pyritään saavuttamaan ilmastoneutraali, merkitsee sitä, että pitää olla sellaiset rahoitukset puitteet, joka ottaa huomioon kansalaisten intressit ja merkitsee sitä, että syntyvät lisäkustannukset eivät päädy kuluttajien maksettavaksi. Ei ole hyväksyttävää se, että energian ja elintarvikkeiden hinnat nousisivat. Siksi tarvitaan sellaista ratkaisua, joka perustuu tehokkaaseen varojen käyttöön ja pitää kiinni teknologisesta neutraaliudesta niin, että myöskin tuetaan köyhimpiä alueita unionissa. Siksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ei tarvitse olla pelkästään kunnianhimoinen, vaan sellainen, joka ottaa huomioon jäsenvaltioiden tarpeet ja suojelee kuluttajia ja unionin kilpailukykyä. Kiitos. Thank you, Mr. De Castro. Kiitoksia, edustaja De Castro. Yksi minuutti. Puhemies, varapuheenjohtaja Timmermans. Hyvä Frans, meillä on edessämme maailmanlaajuinen hätätila, joka näkyy yhä useammissa ilmastokatastrofeissa, jotka koskevat kansalaisiamme ja viljelijöitämme. Me tarvitsemme koordinoitua lähestymistapaa tämän haasteen suhteen. Tämä kunnianhimoinen ohjelma on varmasti rohkaiseva vastuunkantoa. Kuitenkin, jos viljelijämme eivät eivät vakuuttuneesti asettaudu tämän taakse, kaikenlainen ilmastonmuutoksen lieventäminen ei tule onnistumaan. Viljelijöitä on johdettava ja kannustettava ylimääräiseen laadulliseen hyppiin niin, että ne voivat tehdä ympäristöpalveluja tarjota, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Kuitenkin tämä YMPn uudistus, jota työstämme, antaa jäsenvaltioille strategian, joka ei ollenkaan kuitenkaan huomioi tätä suurta haastetta. Itse asiassa on kyse maatalouspolitiikan uudelleen kansallistamisesta. Me tarvitsemme yhteisempää ja vahvempaa maatalouspolitiikkaa, jotta eh, tällä voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Edustaja Kelly, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Onneksi olkoon eh, komission puheenjohtajalle Ursulalle siitä, että hän tuli vain kymmenen päivää virkaanastumisen jälkeen esittelemään meille tämän vihreän kehityksen ohjelman. Olen samaa mieltä hänen sanomastaan ja teen hänen kanssaan yhteistyötä, jotta tavoitteisiin todella päästään. Ursula puheenjohtajana lupasi, että ketään ei jätetä jälkeen. Hänen ilmoituksensa äh, oikeudenmukaisuuden siirtymän mekanismista on suurempi kuin oletettiin ja se on tervetullut erityisesti hiilialueilla. Meillä on esimerkiksi Irlannissa näitä turvealueita, Puolassa hiilialueita ja niin edelleen. Jos kaikki ovat mukana, niin sitten menestys on mahdollista. Ja lopuksi vielä yksi seikka minun maani on tähän saakka ollut kehityksestä jäljessä. Te, varapuhemies ja äh, minä, meidän kaikkien on varmistettava, että tällä alalla me voimme olla johtajia. Kiitos. Äh, for one minute, Madam Hungarius. Ja seuraavaksi edustaja Hungarius yksi minuutti. Kiitos puhemies. Se, että siirrytään kestävään yhteiskuntaan, voi onnistua vain silloin, kun kaikki vedetään mukaan. Valitettavasti tänään me olemme selvästi nähneet, että tietyt hallitukset eivät halua tehdä yhteistyötä. He jarruttavat lainsäädäntöä puhtaille, joka koskee puhtaita investointeja. Tämä on vahinko, koska nyt on kysymys siitä, että rahaa pitää saada liikkeelle, jotta saadaan aikaan politiikkaa, joka on sosiaalisesti ja ilmastollisesti kestävää. Emme halua, että syntyy vielä suurempi kuilu köyhien ja rikkaiden välille. me odotamme todella sitä, ja olimme iloisia siitä, täällä mainittiin energiaköyhyys. Me haluamme investoida uusiin työpaikkoihin. Ne ihmiset, jotka tekevät työtä likaista tulosta tällä hetkellä, heille pitää luoda uusia työpaikkoja ja myös niille, jotka etsivät edelleen työtä. Ja siksi me työväenpuolueesta haluamme, että tämä ilmoitus johtaa todelliseen sopimukseen, että meistä tulee ensimmäinen maanosa, joka on vuonna 2050 ilmastoneutraali. Frans, sinä olet meille oikea mies oikeana hetkenä oikeassa paikassa

varapuheenjohtaja Timmermans, ilmastonmuutos on yksi kaikkein suurimpia haasteita, joita Eurooppa on kohtaamassa. Ja Euroopan kehityksen ohjelma voi olla oikea vastaus. Kohesiopolitiikka, joka on ollut suurimpia ja tärkeimpiä investointivälineitä, joita EUlla on, jo nyt keskittyy myös ilmastotoimenpiteisiin. Tulevaisuudessa tätä tullaan tekemään vielä voimakkaammin tämän parissa työskennellä neuvotteluissa, joissa käsitellään tulevaa kohesiopolitiikkaa. Mutta me tarvitsemme kuitenkin voimakkaampaa tukea jäsenvaltioilta, jotka tällä hetkellä ovat erittäin pidättyväisiä. Meidän on huolettava siitä, että tämä vihreän kehityksen ohjelma saa vakaan rahoituksen. Se merkitsee sitä, että se oli siitä, että olisi vähemmän varaa päin, rahaa päin vastaan, Me tarvitsemme uutta tuoretta rahaa, jotta eurooppalaiset rahastot ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja oikeudenmukaisen siirtymän saavuttamisessa voivat auttaa. Tässä tarvitaan kaikkia kumppaneita, ei vain komissiota, Euroopan parlamenttia, vaan myös jäsenvaltioita. Kiitos. Thank you, Mr. Amaro. Kiitos. Edustaja Amaro, yksi minuutti arvoisa puhemies. Uusi ehdotus, joka meille nyt tänään on esitelty, vaatii realismia ja myös rahoitusta. Vihreän kehityksen ohjelman on oltava kasvusuunnitelma. Me kaikki tiedämme, että uudet haasteet vaativat uusia metodeja ja teknologisia ja rahoitusresursseja. Suunnitelma maatilalta lautaselle on hyvä, mutta me tarvitsemme maatiloja, jos ylipäätään haluamme jotain lautaselle eh, saada. Eli näin ollen meidän on lop- satava maltapako loppumaan. Perinteisempiä tuotteita eh, on saatava syötäväksi ja tätä kautta voidaan varmistaa myös se, että ihmiset eivät hylkää maaseutua. On taattava elintarviketurvallisuus ja on myös taisteltava ilmastonmuutosta vastaan. Ne ovat valtava osa tätä vastausta. Onorevole Amaro. Edustaja Amaro, Vicepresidente Timmerman, a lei la... Varapuheenjohtaja Timmermans, teillä on puheenvuoro. Ähm. Kiitos, puhemies. Arvoisat jäsenet, kuuntelin hyvin tarkkaan tätä keskustelua ja minua todella on innostavaa se, että tämä parlamentti on ilmaissut näin laajaa tukea Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalle. Tämä on upea käynnistäminen ja tiessä tulee kuitenkin aika kuhmuinen, mutta me tarvitsemme kumpaakin toimielintä, ja voimme keskittyä kaikkiin osiin, joita tarvitaan, jotta tämä sopimus toimii, tämä ohjelma toimii. Se, mitä sanoisinkin vain täällä tänään sen, että haluan onnitella Greta Thunbergia joka nimitettiin vuoden henkilöksi. Siis Time Magazine, Time-lehti teki tämän. Ja tämä on suuri merkki siitä, että tämä sukupolvi, meidän lapsemme, osoittavat suuntaa. Ja vanhempina meillä ei ole mikään upeampaa kuin se, että näemme, että lapset osoittavat suuntaa. Mutta se oli ainoa syy siihen, miksi uskon, että meidän pitää toimia nyt. Minä uskon, että meidän on nyt siksi, että me näemme faktat, ne ovat ilmiselviä. Ja jos on parlamentin vastuullinen jäsen, jos on komissiossa vastuu tehtävässä, jos olet kansalainen, jos olet vanhempi, sinulla ei ole sitä ylellisyyttä, että olla piittaamatta faktoista. Katsokaa, mitä tapahtuu Grönlannissa, katsokaa, mitä tapahtuu maailmanlaajuisesti ilmastolle, katsokaa aavikoitumista, katsokaa sääilmiöitä. Katsokaa ihmisten kärsimistä näiden outojen sääilmiöiden vuoksi Euroopassa. Katsokaa, mitä tapahtuu lajien monimuotoisuudelle juuri nyt, kun me puhumme. Meillä ei ole sitä ylellisyyttä, että voisimme olla piittaamatta tästä edelleen. Katsokaa edestä muuta asiaa, joka tapahtuu. Käynnissä on neljäs teollinen vallankumous. Se tulee muuttamaan talouttamme, teollisuuttamme, haluamme tai emme, toimimme tai emme. Kysymys, joka nyt on kohdattava eurooppalaisena, on, tulemmeko me yrittämään olemaan itse tämän muutoksen herroja vai haluammeko sen vain tapahtuvan, jolloin muut ovat sen herroja ja me voimme vain olla sen kohteita, mistä muut tekevät päätöksen. Tämä on se perustavanlaatuinen kysymys, johon löytävä vastaus. Vihreän kehityksen ohjelma ei ole mikään varsinainen asiakirja, se on tiekartta, se on teille ojennettu käsi kaikille sidosryhmille, olipa kysymys teollisuudesta, kansalaisjärjestöistä, ammattiliitoista, kansalaisista, kaupungeista, alueista, niin, että ne olisivat osa keskustelua siitä, miten me uudelleen järjestämme yhteiskuntamme oikeudenmukaisella tavalla, niin että se heijastaa niitä arvoja, joita me haluamme tukea. Ja meidän täytyy tehdä tämä siksi, että äitimaa on kyllästynyt meidän käytökseemme. Äitimaa pystyi olemaan olemassa vuosituhansia ilman ihmisiä. Ja se pystyy olemaan olemassa vuosituhansia edelleenkin ilman ihmisiä. Meidän on varmistettava, että me luomme sellaisen ta- olemassaolon, joka on tasapainossa maan kanssa, niin että mekin pysymme täällä, meidän olemassamme säilyy täällä. Ja meidän täytyy säilyttää maailma lapsillemme. Usein sanotaan, että tämä maksaa. Kyllä, mutta ei pidä unohtaa, mitä maksaa se, jos emme toimi. Me näemme sen joka päivä. Tuo on sanottu myös, että pitää olla varmoja siitä, että teemme oikeat päätökset. Siksi kaikki komission ehdotukset arvioidaan, niiden vaikutukset arvioidaan. Vaikutusarviot ovat olennainen osa meidän analyysiämme. Mutta tämä tullaan tekemään hyvin nopealla ja kattavalla tavalla. Esimerkiksi sen määrittämiseksi, minkälainen vähennys pitää saada aikaan vuoteen 2030 mennessä 50-55 prosenttia. Me haluamme vaikutusarvion tästä, mutta haluamme olla valmiita vaikutusarvioinnin kanssa jo kesän alkaessa ensi vuonna, niin että Euroopan unioni on valmistautunut erittäin hyvin ilmastolainilla seuraavan ilmastokokouksen Glasgowsta, niin että me voimme olla tiennäyttäjiä. Minä tuon viestin Madridista, menen Madridin huomenna esittelemään tämän vihreän kehityksen ohjelman. Viesti on se, että nyt tarvitaan Euroopan johtajuutta. Viesti on myös, jotkut meistä ovat epävarmoja sen suhteen, mitä pitäisi tehdä, mutta jos Eurooppa johtaa, saattaisi mennä samaan suuntaan. Olen tavannut ministeriitä monista maista, jotka sanoivat, ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 mennessä on hyvä, että jos voisimme ehkä toimia samalla tavoin. Mutta meiltä se tuo, haluammeko olla kollektiivisessa johdossa globaalisti Kiinan kanssa tässä. Jos teemme näin, silloin vaikutus on vielä suurempi. Viime kädessä on hyvin tärkeää, että tämä parlamentti ottaa asian omakseen ja varmistaa sen, että parlamentilla on johtava rooli yhdessä komission kanssa. Siitä voimme vakuuttaa jäsenvaltiot ja neuvoston toimimaan oikein. Ja jos me aloitamme lyömällä laissa lukkoon sen, että 2050 vuonna 2050 Eurooppa on ilmastoneutraali. Silloin voidaan ottaa askelia ja eteenpäin ja laatia se kartta, joka johtaa meidät sinne. Voimme keskustella silloin toimenpiteistä, joihin pitää ryhtyä, olipa kysymys päästökaupasta tai, tai verotuksesta tai päästöistä tai muista toimenpiteistä, joilla saadaan aikaan teo, taloutemme siirtyminen kiertotalouteen ja se, että syntyy myöskin työpaikkoja tässä uudessa taloudessa. Ja sitten vielä yksi, joka on tärkeä. Te tiedätte, että suurin riski, joka tässä on, on se, että ne, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa, kun tapahtuu ilmastonmuutos, näkevät, että he ovat myös haavoittuvimpia silloin, kun annetaan vastauksia ilmastonmuutokseen. He alkavat silloin vastustaa vihreän kehityksen ohjelmaa, koska pelkäävät tätä haavoittuvuutta. Ja viime kädessä he vastustavat sitä, pysäyttävät sen, ja he ovat sitten ensimmäiset uhrit kun tulee seurauksia siitä, että ei toimita oikein. Ja tästä syystä, tämä on perustavanlaatuinen kysymys, jos tämä ei ole sosiaalinen vihreän kehityksen ohjelma, tätä vihreän kehityksen ohjelmaa ei tule, jos se ei ole sellainen, jossa havoittuvimmat alueet Euroopassa, hiilikaupasalueet ja muut, ei, jos ne eivät näe solidaarisuutta muilta Euroopan osilta, tätä ei tule olemaan. Me tarvitsemme solidaarisuuden tasoa, jossa ovat mukana haavoittuvat yksiköt, haavoittuvat yksilöt, haavoittuvat alueet, jotta voidaan varmistaa, että tämä vihreän on voidaan toteuttaa kaikkien kansalaisten kannalta. Haluan lopettaa vielä. Tällä lainattiin tätä Man on the Moon, eli ihmistä kuussa, ja tämä on pieni puhe, jonka John F. Kennedy piti. Me olemme päättäneet me toimia ilmastoneutraalin puolesta vuonna 2050 ja tehdä muutakin. Ei siksi, että ne ovat helppoja, vaan siksi, että ne ovat vaikeita. Koska tämä tavoite palvelee sitä, että me saamme käytettyä parhaan energiamme ja taitomme. Ja siksi että tämä haaste on sellainen, jonka olemme valmiita hyväksymään, sellainen, jota me olemme haluttomia lykkäämään ja sellainen, jonka me aiomme saavuttaa. Kiitos. Grazie. Grazie. Kiitoksia. Kiitos varapuheenjohtaja Timmermans. Kiitoksia kaikille niille, jotka osallistuivat keskusteluun. Keskustelu on päättynyt. Äänestys eh, toimitetaan tammikuun ensimmäisessä täysistunnossa ja pöytäkirja hyväksytään seuraavassa istunnossa. Euroopan parlamentin istunto keskeytetään. Kiitoksia.